Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Onko teillä äänestyskorttina mukana? Ei. No. Laittakaapas ne sinne äänestyskoneeseen. Oletteko valmiita? Kyllä täysin. No aloitetaan. Ensin koeäänestys. Äänestys on alkanut. Well, are you happy to vote at seven o'clock? Onko kiva äänestää kello seitsemältä illalla maanantailtana Strasbourgissa? Se on kysymys. Okei. Okay. I close. Äänestys on päättynyt. Ah, well. You are not really. No ette ole siis ilahtuneita tästä mutta ei mikään hirvittävän selvä tulos. Toistetaanko? Hyvät ystävät, paljon äänestettävää. Nyt pitää järjestelmällisesti ja ripeästi mennä eteenpäin. Ensimmäinen äänestäjä, esittelijä Pilar del Castillo, eurooppalainen sähköinen viestintäsäännöstö on kyseessä. Ryhdytään päänestämään. Okay. <clears throat> Amendment 145 in favor. 145 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Electronic check. Sähköinen tarkistus. I close the vote. Äänestys on päättynyt. Accepted. Hyväksytty. 146 in favor. Against. 146 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. I open the vote. Äänestys alkanut ja päättynyt. One Hylätty. In favor. 147 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. In favor. Again. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 296 ja 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 ja 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 441 Libe 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti. 298. I close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Libe 16. I check Libe 16. I close. Äänestys on päättynyt. EPPtä yksi liikaa. Three. Hylätty. 319 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 320 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 322 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 322. I close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 324 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 325 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 79 osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Sivu 9. 37 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Mutta viitatkaa kunnolla. 37. 37 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Yksi EPPstä liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Siis viitatkaa kunnolla. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 38 äänestys on päättynyt. 396 puolesta vastaan ja hyväksytty. Jotkut tarkistukset yhdessä. Näette ne täällä luettelossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraava tarkistusryhmä puolesta. Me no, minä nyt niitä kaikkia ryhdy lukemaan. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, ja hyväksytty. 39. Tarkistetaan 39. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 406, 407 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 408 puolesta vastaan. Tarkistetaan, äänestys on päättynyt hylätty. 409, 410 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411, live 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 412 ja live 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.15 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistetaan 4.15. Yksi EPPstä liikaa. Äänestys on päättynyt. Ei kun ei vielä. Kiva, kiitos. Hyväksytty. 416 Libe 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan. Erittäin tärkeää. Kompromissi kolme. Yksi EPPstä liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Sivu 15. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Sivulla 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sivu 21 496 ja kulttuuri 30. Puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5. Anteeksi. 497 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ettei tämä ainakaan ole nukuksissa. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Siis viitatkaa hyvin. Nyt se oli hyväksytty. Sivu 24. Kompromissi 9a. Sähköisesti. Tämä menee varmaan tiukille. 9a. Kompromissi. I close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja näin siirrytään kompromissiin 10. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Ai anteeksi, anteeksi, anteeksi. Sivu 28. En sano enää mitään sivunumeroita, kun ne ovat erilaisia. Kompromissi 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 563 Live 25, IMKO 96 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 564 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Ja no sitten 6-7 sivua eteenpäin, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt 15-20 sivua, minulla 47 sivu. Kompromissi 1. Kyllä minä odottelen. Ehdottomasti. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi yksi. No esittelijä, olette aina oikeassa. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten 18 sivua eteenpäin. Kompromissi 12a. Ei tässä mitään tälle aikaan. Kompromissi 12a. Oletteko valmiita? Kyllä. Sähköisesti. Tiukille menee 12a. Hyväksytty. Eli seuraava sivu. Kompromissi 13a. Sähköisesti. 13a. Sähköinen äänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onko jotain pielessä? Hyvät kollegat, joku haluaa sanoa jotain vai? Ei mitään. No hyvä. Muutama sivu eteenpäin, ehkä 7-8. Kompromissi 1066D. En minä äänestytä vielä. Sano vain mikä numero. 1066D. Yksi nolla kuusi kuusi D. Nyt äänestetään. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 1066D. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. IMKO 157 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty. 1067 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 1067 tarkistetaan. 1067. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 1068 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten meillä on suurinen, suullinen tarkastus äänestyksen 1072. 1072. Vastustaako joku? Ei vastusta. Ehdotukseni äänestysjärjestyksestä kuunnakaa 1072. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Äänestämme siitä. Yhdessä seuraavalla sivulla olevan IMKO 160 kanssa. Yhdessä. Ja sitten Ja sitten äänestetään tarkistuksesta 1071, jos sitä ei hyväksytä. Näin on sovittu, eikö? 1072 ja IMKO 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1073 puolesta vastaan Yksi seitsemän yksi raukeaa. koska hyväksyimme IMCO 160 ja 1072. Se merkitsee sitä, että 1071 raukeaa. 1073 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi tarkistusta. 1074. IMCO 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1075 ja IMKO 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1076, Libe 43 ja IM... Ei, vaan kaksi tarkistusta. Puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. IMKO 163 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6-7 sivua eteenpäin. Odottelen teitä, koska me menemme 148 libeen, mutta vielä ei äänestetä. Ja se tapahtuu yhdessä. 148 Libe 1, 149 Libe 2 ja 150 Libe 3. Kaikista näistä äänestetään yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 ja IMKO 1 yhdessä puolesta vastaan tarkistetaan vielä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 152 libe 4 puolesta. Vastaan. 152 ja libe 4. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten vielä neljä tarkistusta. Äänestämme niistä yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 161 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. IMKO 4 osa 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. IMKO 5 puolesta. Vastaan hylätty. Hylätty. 169 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 169. Tarkistetaan. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty. 170 libe 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Imko kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaan Live 6. Tarkistetaan Live 6. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 176 puolesta vastaan Tarkistetaan 176. Äänestys on päättynyt. 285 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viimeinen sivu. Jos löydätte viimeisen sivun, niin se olisi hyvä. Tämä on viime, loppuäänestys tästä muokatusta mietintöluonnoksesta. Nimenhuutoäänestys, olette ilmeisesti valmiina. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty valtavalla enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Ja toinen kohta, myös nimenhuutoäänestys, se, että käynnistetään toimielinten väliset neuvottelut – säännön 69c nojalla. Äänestys on alkanut, nimenhuutoäänestys nimittäin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Myös valtava enemmistö. Näin siirrytään toimielinten välisiin neuvotteluihin. Kiitoksia kovasti. Esittelijä haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Uh, well, this is uh, all the Niin nämä ovat kaikki tärkeitä mietintöjä. Mutta tämä on mietintö, jolla tulee olemaan vaikutusta, olen varma. Jatkossa Euroopassa infrastruktuuri on ratkaisevassa roolissa ja sitten nyt meidän täytyy ottaa tämä seuraava vaihe käsittelyyn niin, että voimme todellakin – reagoida siihen, missä tänään äänestimme, ja antaa myötä vaikuttaa tähän lopulliseen tulokseen johtuen tästä päätöksestä ja tähän lopulliseen asetuksen, jonka saamme televiestinnän alalle Euroopassa. Ja pitää toimia niin, että todellakin voimme parantaa yhteenliitettävyyttä. Se on tässä pääasia, johon voimme tässä vaiheessa vaikuttaa yhdessä kilpailun ja kuluttajan oikeuksien sisämarkkinakysymysten kanssa. Mutta tänään haluaisin ennen kaikkea kiittää teitä, kiittää varjoesittelijöitä ja kiittää henkilökuntaa. Olette aivan uskomattomia. Tiedätte, että tuhat tarkistusta tuhat tarkistusta saatiin sullottua näihin kompromisseihin erityinen avustajani. Hänellä myös lämpimät kiitokset ja kiitän tuesta, avusta, jota sihteeristö on antanut. Kiitos. Kiitoksia teille. Todennäköisesti emme aloittaneet mitään keskustelua, mutta ehkä lyhyesti haluatte sanoa. On Varjoesittelyiden puolesta. Kiitoksia esittelijöille. Tässä oli paljon raakatyötä ja tarkistuksia. Silloin kun yrittää tehdä töitä ja yhteydet toimi, niin jos tässä emme onnistu, niin silloin eurooppalaiset yhteydet ovat rikki. Kaikki ymmärtävät tämän. Niin, totta. Kiitoksia, hyvät ystävät. Sitten ehdotus asetukseksi koskien BEREKiä, elin, jo, joka kokoaa Euroopan sääntelijät sähköisen viestinnän alalla. Tosenovski esittelijämme. Kompromissi 1.19 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten mennään toisviimeiselle sivulle. Kaikki yhdessä. Siis 60 sivua tässä nyt nopeasti eteenpäin. Herra Tosanovski antoi meille jotakin varsin erityistä täksi illaksi, joten sivu, toiseksi, toiseksi viimeinen sivu. Tai ehkä mennään suoraan viimeisellä, käykö niin? 163 puolesta vastaan uudestaan. Kukaan ei halua tässä äänestää. 163 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän tuloksen. And I close the vote. Äänestys päättyy. 164 puolesta vastaan. Tyhjää. Hankalaa. Pyydän äänestämään selvästi. Koneäänestys. Tarkistus 164. I open the vote. I close the vote. Päättyy. Yksi epp liikaa. Vieläkin liikaa EPPstä. No nyt on ok. Hyväksytty. five in favor. Against. Abstention. Hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 168 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin tulos. 168. Tarkistamme. One EPP too many. Yksi EPP-läinen liikaa jälleen. Yksi liikaa. Niin, Kristian, teen juuri näin. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koneäänestys tähän loppuun lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Tai mietintöluonnoksesta äänestys alkaa. Ah, it's not working for me, okay. I close the vote. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Sitten toinen mietintö 69c äänestetään. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Todella suuri enemmistö. Onnittelemme esittelijää. Kiitoksia. Uh, Mr. Rapporteur would like to say something. Esittelijä haluaa kommentoida, olkaa hyvä. Krátce. Já bych chtěl velmi poděkovat eh, stínovým Haluaisin esittää vilpittömät kiitokseni kaikille varjoesittelijöille ja avustajakollegoilleni. Yhteistyömme toimi hyvin ja kaikki saatiin puristettua kompromissiin. Tämä on hienoa. Voting leaks. Sitten kolmas äänestys. Kaija Kallas on esittelijä. Yksityiselämän ja henkilöstön tietojen suojelu sähköisessä viestinnässä ja tässä kumotaan direktiivi 2002 kautta 58 esiintinen direktiivi. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102. Sitten 7 tarkistusta, kaikki yhdessä. 120-130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 ja 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan. Anteeksi, 128 täytyy 128 uudestaan koneäänestyksenä. And I close the vote. Äänestys päättyy hyväksytty. 131 ja 132 puolesta vastaan. Tarkistamme tämäkin tuloksen. 131 ja 32. Äänestys päättyy. Hylätty. 133 puolesta ja 52 myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53, puolesta vastaan hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tarkistamme 137 tuloksen. Äänestys päättyy. Hylätty. 138 puolesta ja 64 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 138 ja 64 kun äänestys. management and they close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty 143 puolesta vastaan ty- tarkistamme tuloksen 143 koneäänestyksenä. And I close. Äänestys päättyy hyväksytty 145 puolesta, 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty 145 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 145 uudestaan. And I close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146 ja 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eteenpäin kompromissi 15, hiukan eteenpäin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 4-5 voi eteenpäin kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava sivu kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty eteenpäin. 290 puolesta. Tarkistamme 290 tuloksen. Äänestys päättyy. Hylätty. 291 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. 291 puolesta, tai koneäänestyksen. 291. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 302 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 303 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä 303. Three. Uh, EPP. So I will take charge. Okay. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 304 uudestaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus 333 toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. 333 second part. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 343 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tuloksen 343. I close the vote. Rejected. Hylätty. 344 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. 346. 46. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 348 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 349 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 350 ja 351 yhdessä puolesta vastaan. Tarkistamme, vaikka näyttää hylätyltä. 350 ja 351 yhdessä Äänestys päättyy. Hyväksytty. 352 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen uudestaan. 352. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 353 ja 354 puolesta vastaan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 hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 50 puolesta vastaan vastaan tyhjää, hylätty 51 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 54 puolesta, vastaan ty- tarkistamme tämän tuloksen 54 koneäänestyksen. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 59 puolesta, Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan ty- tarkistamme tuloksen. 65. 65. We check 65. And I close the vote. Päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 67 koneäänestyksenä. Seven. And I close the vote. Äänestys päättyy. 69 in favor. Against. Abstention. Let us check it. 69. 69 tarkistetaan tulos. 69. S päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 80 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 82 puolesta vastaan tarkistetaan 82. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty 106 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 107 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 108 puolesta, vastaan tarkistamme tuloksen 108 koneäänestyksenä. Back 109. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 115. Siis haluatte, että tarkistamme kyllä. Äänestys päättyy. Hylätty 116 puolesta vastaan Tarkistamme tämänkin 116 koneäänestyksenä. And I close. Äänestys päättyy. Hylätty. 117 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Suuri enemmistö, onnittelut esittelijälle. Um, Kaja Kallas, it's not fair. Rova Kallasille. Okay. Uh, now we go... Nyt sitten seuraavaksi esittelijä Pohe. Neuvoston ehdotus, jolla muutetaan toista neuvoston asetusta biopohjaisten teollisuuden alojen yhteisyrityksen perustamisesta. Tässä alussa meillä on yhdeksän tarkistusta. Vastustatteko sitä, että näistä äänestettäisiin yhdessä? Siis yhdeksän tarkistusta. Kukaan ei vastusta, joten äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Eli ei vastustettu. Ne on hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokobu 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koot 3 puolesta. Puheenjohtaja korjaa äh, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 4 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koko Bunelia. Eh, one EPP too many. I'm not... Yksi EPPn ääni liikaa, minä en äänestä. Joku toinen siellä. Minä en voi äänestää. Kuka muu? It's okay. Asia kunnossa. Täällä me vain muutumme entistä monilukuisemmiksi. Hylätty. Kont 4 hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kont 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Kont 5. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten neljä tarkistusta yhdessä. Vastustatteko? Ette. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa.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 Nyt sitten EUn yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018. Omnibus oli tässä suurin. Ja nyt siis varainhoitovuosi 2018 yleinen talousarvio. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kuusi puolesta vastaan ty- tarkistetaan kutonen. Tarkistus kuusi. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. No tarkistetaan tämäkin. Ensimmäinen osa, tarkistus seitsemän, ensimmäinen osa tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Koska ensimmäistä osaa ei hyväksytty kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan. Tarkistetaan Yksitoista. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. And I close the vote. Accepted. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyväksytty. No niin, hyvät naisten herrat, kiitoksia kovasti. Nyt pysykää salissa, koska ITREN valiokuntakokous jatkuu. Pysykää täällä salissa. Well. Well.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 Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset, herrat, hyvät kollegat, kollega Nika ja muut. Hyvät ystävät, jos haluatte keskustella mistä tahansa, niin olen pahoillani, mutta tehkää tämä salin ulkopuolella. Nyt on syytä jatkaa kokoustamme. Kyseessä on Bytikoferin lausunto, ei vielä Bienkovska. Hän tulee tänne puolen tunnin kuluttua. Hyvät ystävät. Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa on aihe. Kohta yhdeksän. Esityslistalla. Itran lausunto Intan valiokunta-aloitteeseen mietintöön. Okay. Um, on behalf, I understand, on behalf of Mr. Butikoffer. Ymmärtääkseni Butikofferia korvaa täällä vihreiden kollega Turmes. Olkaa hyvä. Mr. Butikoffer is in plenary. Herra Pytikofer on täysistunnossa. Ymmärtääkseni meidän täytyy tästä keskustella, koska muutoin äänestys tulee liian myöhään. Ajattelen valiokuntaäänestystä, joten ehdottaisin, että tai kaikki varjoesittelijät, heillä on kaikilla tämä yhdeksän kohdan esitys. Aloitetaan neuvottelut ja ehkä herra Bytikofer tulee sitten loppuvaiheessa tänne vielä mukaan. Aloitetaanpa, hyvät kollegat. Ensin pyytäisin, että EPPn varjo esittelijä Aldo Patricello käyttäisi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää lausunnonlaatio Bytikhoferia tästä erinomaisesta lausunnosta. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen vaikuttaa olevan aivan keskeistä, jotta Eurooppa pystyy jatkossakin olemaan johtavassa asemassa maailmanlaajuisesti. Ja niin, että se pystyy myös tukemaan kansainvälisesti eurooppalaisia yrityksiä. Internet ja uudet teknologiat ovat radikaalisti muuttaneet ihmisten elintottumuksia ja tapoja ja sitä, miten yhteiskunta ja talous toimivat. Siksi on tarpeen entistä digitaalisemmilla markkinoilla, että EU osaa käyttää välineitä, joiden kautta voidaan taata vapaa liikkuvuus ilman esteitä että voidaan myös oikealla tavalla suojella sekä henkilöitä että henkilötietoja. Monet nykyisistä kauppasäännöistä säännöistä eivät noudattele ja heijastele tätä. Maailmanlaajuiset markkinat ovat entistä tiivimmässä yhteydessä toisiinsa ja näin syntyy epätasapainoinen tilanne tiettyjen kansallisten yritysten suhteen. EU ei voi sallia sitä, että syntyy digitaalista protektionismia. Emme voi sallia sitä, että säännöt pirstaloituvat ja liiallinen byrokratia estäisi EUn e BKTn kasvua. Se on noin 415 miljardia euroa, tai tämä kasvu. Meidän pitäisi edistää palveluita edullisemmin, tarjota suurempaa valinnanvaraa ja luoda uusia työpaikkoja. Ja digitaaliset sisämarkkinat voivat tarjota mahdollisuuksia uusille startup-yrityksille ja tarjota mahdollisuuksia kasvulle myös nykyyrityksille näillä isoilla markkinoilla. Pitää katsoa online-maksuja ja muita esteitä, joita pitää poistaa, jotta voidaan viedä eteenpäin kunnianhimoista EUn digitaalistrategiaa, josta voi olla sitten konkreettista hyötyä kuluttajille. Yhtä tärkeää on ottaa käyttöön yhteisen strategia, joka osaa taata yrityksille sen, että ne kaikki pääsevät samalla tavoin kolmansien maiden markkinoille. Näin voidaan saada aikaan konkreettisia etuja kuluttajille ja pitää pystyä myös suojelemaan perusoikeuksia. Haluan vielä kerran kiittää lausunnonlaatia tästä tekstistä ja olen varma, että tämänpäiväisen keskustelun ja lisää kommenttien avulla kollegoiden kanssa ja tarkistusten muodossa huomiseen mennessä Varmasti pääsemme neuvotteluiden loppuun niin, että meillä on lausunto, joka on kunnianhimoinen, jota kaikki voivat tukea ja josta on hyötyä Inta-valiokunnalle sen työssä. Kiitos. Thank you very much, colleague, from, for your remark. Kiitos näistä kommenteista kollegalle, val- varjoesittelijälle. Seuraavaksi ryhmästä Peter Kurumbachev. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegaa Bütikofferia hyvästä työstä tämän asian parissa. Edellinen kollega mainitsi protektionismin, olen siitä kovin ilahtunut. Meillä on erilaisia käytäntöjä ja paljon erilaista byrokratiaa, geoblokkaukset ja on muunlaista rajoitetta, joka kohdistuu paikalliseen sisältöön. belgialainen aivoriihi on ottanut esille 22 tällaista paikallistoimenpidettä, jos jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön rajoitteita tietojen siirrosta muihin jäsenvaltioihin. Eli pelkästään EUn sisällä voitte, kun on tilanne, tämä voitte kuvitella, mikä se on sen ulkopuolella. Meidän täytyy myös tunnistaa se, mikä on tulevaisuuden tie tällä alalla. Sähköinen kaupankäynti Euroopassa markkinoilla kasvaa eksponentiaalisesti. Siitä huolimatta rajoja ylittävä kauppa on vain pieni murto-osa kokonaiskaupasta. Meidän tulisi ymmärtää sähköisen kaupankäynnin rooli PK-yrityksille kehittymiseen ja näin voidaan yhdistää myös kansalliset ja muut markkina-alueet ja yritykset pääsevät globaalille markkinapaikalle. Tietysti me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi kuluttajansuojassa, pakettien jakelussa ja tulliprosesseissa, että voidaan helpottaa pk-vetoista, pk-yritysvetoista sähköistä kaupankäyntiä. Lisäksi on täytyy viedä eteenpäin tullikäytäntöjen helpottamista ja tullien internetissä maksamismenettelyitä. Avoimet IT-standardit harmonisoituun pakettien merkintöihin täytyy ottaa käyttöön kansainvälisellä tavalla tasolla, jotta voidaan vähentää kustannuksia. Luottamus on tässä suhteessa oleellista ja EU voi toimia tällaisen tällaiselta pohjalta niin, että varmistetaan tasaveroinen toimintaympäristö yrityksille. Online-alustat ovat PK-yrityksille tärkeitä, kun ne helpottavat markkinoille pääsyä, sillä mitään yleistä velvoitetta ei tulisi olla etukäteisvalvontaan. Siitä huolimatta tulisi tarjota välineet, joiden avulla voidaan ilmoittaa laittomasta sisällöstä ja taata tekijänoikeudet lopuksi. Vapakauppasopimuksia ei tulisi pitää ainoana yhteistyömekanismina, joka mahdollistaa rajoja ylittävän kaupan. Ja olen sitä mieltä, että kun Euroopan unioni allekirjoittaa nämä vapakauppasopimuksensa, niin sillä pitäisi olla myös digitaalinen osio siinä ja meidän tulisi myös eh, viedä omia sääntöjämme Singaporen, Kanadan ja muiden maiden pariin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ECRstä Nikola, Nikolai Barekov. Internet. Puheenjohtaja. Internet, digitalisaatio, uudet teknologiat vaikuttavat syvällisellä tavalla yhteiskuntaamme, talouksiamme, perinteiset teollisuuden alat, digit olla tuotantoa niin yhä enemmän samoin palveluita. Pienimmätkin yritykset pystyvät saavuttamaan nopeasti asiakkaitaan alhaisempaan hintaan paremmin kuin koskaan. Tällä hetkellä monet olemassa olevista kauppasäännöistä eivät ole ottaneet uutta teollisuutta huomioon. Tällä välin kuitenkin maailman hallitukset luovat esteitä, estävät markkinoille pääsyä ja luovat näin epäreiluja etuja paikallisyrityksille – PK-yritysten toiminnan helpottaminen, että voit ostaa, myydä verkossa ilman turhia esteitä. tähän pitäisi keskittyä EU-ssa. Näin voidaan luoda kourin tuntuvaa hyötyä. Näin voidaan varmistaa oikeudenmukainen markkinoille pääsy EU-yrityksille kolmansissa maissa. Tämä on äärimmäisen tärkeä juttu. Joka vuosi Euroopan unioni myy 1,7 biljoonaa biljoonan edestä tavaraa muualle maailmaan. EUn kauppapolitiikan pitäisi pyrkiä siihen, että poistetaan näitä kaupan esteitä ilman, että rikotaan omia äh, arvojamme tai potentiaalimme vastaan. Tässä pitäisi keskittyä toimenpiteisiin, jotka monimutkaistavat ylitystä liiketoiminta, ympäristöä, investoinnin esteet, suojelevat asiakkaat ja miten tämä vaikuttaa toiminta voi vaikuttaa yrityksiin, kielteiset, jotka ovat mukana sähköisessä kaupankäynnissä. Sähköisten verkkojen laatu, internetin nopeus ja yhte, yhteenliittyvyys parantavat liiketoimintamahdollisuuksia, lisäävät monimuotoisuutta ja valinnanvaraa kuluttajien kohdalla. From Alde. Dominic Riquet. Aldesta seuraavaksi. Dominic Riquet ei päässyt tänään paikalle. No okay. Uh, so next speakers. Uh, Seuraavaksi sitten Toija, varapuheenjohtajamme. Kiitos puheenjohtaja. Lisäisin vain pari asiaa. Bytikhoferin ehdotus on täsmällinen ja laaja, kuten yleensä. Henkilökohtaisesti kiinnittäisin huomiota kahteen asiaan. Yksi on se, että kun me kehitämme kansainvälistä kauppaa, sähköistä kauppaa, joka toimii EUn rajojen ulkopuolella, niin tarvitsemme myös oikeanlaiset yhteisön laajuiset välineet. Sähköisen kaupan direktiiviä pitäisi tässä yhteydessä katsoa uudelleen. Tiedän, että se on hieman tabu, mutta näin pitäisi kuitenkin tehdä. Tässä viitataan kansainväliseen kontekstiin ja siihen, että yhteisön lainsäädäntö pitäisi ehkä vahvistaa, kuten Patrick Patricellokin sanoi. Sitten toiseksi palveluyritykset tuotantoyritysten lisäksi. Sitten kuluttajat ja työntekijät. Valiokuntana meitä kiinnostavat yritykset, mutta se ei ole erillään työstä, vaan ne kulkevat aivan käsi kädessä. Ja siitä pitäisi tässä puhua, koska Puhutaan sähköisen kaupan lisääntymisestä, kaupan, joka kunnioittaa työntekijöitä. Näin tänään italialaisessa lehdessä artikkelin, jossa jossa puhutaan tietynlaisesta vuokratyövoimasta. Caporalato peltotöissä, maataloustöissä, joissa työntekijöitä todella käytetään hyväksi. Ja digitaalisella alalla tämä ilmiö pitäisi estää ennen kuin se edes syntyy. Tämä olisi todella häpeällistä. Olisi häpeällistä, jos me hyväksyisimme tämän kaltaisen äh, hyväksikäytön muodon. Tämä määrittelee myös digitaalisten markkinoiden laatua, ja tämän täytyy kiinnostaa meitä valiokuntana – Muilta osin uskon, että lausunto on varsin osuva. Jätämme joitakin tarkistuksia tämän suuntaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi Surinjo. obrigado, Presidente. Eu saúdo também a oportunidade deste relatório e o trabalho do relator. De facto, a capacidade competitiva no... Kiitoksia, esittelijä kilpailukyky digitaalisella puolella on tärkeä, jos Eurooppa haluaa olla myös maailmanlaajuisesti katsoen tärkeä talousmahti. Aiempien digitaalivallankumousten aikana olemme tässä onnistuneet, mutta nyt meillä on uudet haasteet uusilla markkinoilla. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki uusi teknologia. Emmekä saa unohtaa sitä, että tämän uuden teknologian täytyy asettaa Euroopan unioni maailmanmarkkinoille kuitenkaan kyseenalaistamatta sen arvoja ja kansalaisten etuja. Meidän täytyy ehdottomasti tehdä tästä näkemyksestämme vakaamman. Ensinnäkin täytyy katsoa infrastruktuureja. Jopa tänä päivänä äänestimme osasta tästä sijoitussäännöksestä, joka on tärkeä. Ja nimenomaan tämä osio viidennen sukupolven verkostosta on tärkeä. Lisäksi äänestimme pääsyn internetistä, eh, ilmaisesta wifistä. Sehän on tärkeää, jos halutaan, että markkinat ovat kilpailukykyiset, että kaikki pääsevät niille ja kaikilla on käyttöoikeus. Näin ollen kollega Kombachev on tehnyt useita huomioita, joita myös olen aivan samaa mieltä. Ja kritiikki, joka kohdistan tähän mietintöön, on seuraava. Meillä on paljon enemmän sanottavan kuin nämä suuret sopimukset. Meidän ei tule olla pelkästään puolustuskanalla, vaan meidän tulee pyrkiä muuttamaan kilpailusääntöjä ja sisällyttää näihin kauppasopimuksiin muutakin. Ehdottomasti täytyy huolehtia siitä, että tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus ja sen suoja otetaan mukaan näihin sopimuksiin. Se on osa tätä digitaalista identiteettiä Euroopan unionissa. Kaikki tämä tulee integroida sopimuksiin. Siitä on meille etua ja se täytyy näin sisällyttää meidän markkinoillemme, kuten myöskin maailmanlaajuisille digitaalimarkkinoille. Kiitos. Nyt pyytäisin komission kaupan pääosaston varapuheenjohtaja Ralf Pina käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa olen pääsihteeristöstä, mutta tässä kuitenkin DG Trade esitti, valitti minun kohtani tiettyjä kommentteja, siksi on täällä tänään. Ensinnäkin voin sanoa, että komissio on tyytyväinen tähän mietintöluonnokseen. Tämä on tasapainon asiakirja komission mielestä ja voimme tukea suurinta osaa sen esittämistä kommenteista. Komissio täysin jakaa kolme periaatetta, joihin EU, Euroopan kauppastrategian pitäisi perustua. Me uskomme, että kauppasääntöjen pitää varmistaa markkinoille pääsy EU, Euroopan kaupallisille yrityksille samoin hyödyttää kuluttajiamme ja täysin noudattaa ja turvata perusoikeudet. Nämä ovat olennaisia kysymyksiä. Tämä koskee myös digitaalista kauppastrategiaa. Ja me pyrimme saamaan aikaan tuloksia näissä kysymyksissä ja esimerkkeinä olemme esittäneet täysin laaditut digitaalisen kaupan luvut Meksikon ja Indonesian kaupaneuvottelujen yhteydessä. Ja sitten viimeisissä neuvotteluissa Japanissa tämä voi olla myös hyvä viite äh, vertailuarvo, koska tämä, näissä sopimuksissa on lukunsa sähköistä kaupankäynnistä ja siellä käsitellään monia tärkeitä kysymyksiä, joista puhutaan myös mietinnössä. Komissio on pannut merkille ehdotukset, joita tässä lausuntoluonnoksessa on tehty. Ja vaikkakin voimme tukea niistä monia, me silti haluamme keskittyä siihen, mitä voidaan parhaiten saavuttaa kauppasopimusten kautta. Jotkut asiat, jotka ovat tulleet esiin, esimerkiksi selkeä verotus ja tullit, tätä voidaan ehkä paremmin hoitaa muiden aloitteiden yhteydessä. Sitten monet jäsenet ovat mainneet tietovirrat ja lisäisin tähän, että tämä on sellainen alue, jolla komission sisäinen ajattelu on vielä hakemassa muotoaan, on selvää, että tässä täytyy löytää oikea tasapaino. Toisaalta pitää edistää kunnianhimoista agendaa ja estää digitaalinen protektionismi ja estää turhat vi- tietovirrat ja tiedon paikallistaminen, mutta toisaalta sitten täytyy voida säännellä kaikessa rauhassa ja varmistaa, että perusoikeudet tietosuojakysymykset toteutuvat. Kuten sanoin, komissio vieläkin harkitsee, mistä kohtaa löytyy oikea tasapaino näiden asioiden välillä, joten komissio odottaa mielenkiinnolla tarkistuksianne, joita parlamentin jäsenet ja muut valiokunnat tulevat tekemään, ja haluamme keskustella enemmän kanssanne sitten, kun tämä loppuversio on saatavilla. Kiitos. Thank you on behalf of commission. Kiitoksia. Kiitos äh, valiokunnan ja äh, puolesta ja nyt sitten koordinaattori Turmes Pytikhoferin nimissä. So, uh... Kiitos. Report, uh... Ymmärrän, että Reinhardin lausunto on sellainen, että varjoesittelijät ovat varsin tyytyväisiä hänen esittäminsä kantoihin. Ja Surinjo on oikeassa meillä on tiettyjä eurooppalaisia erityispiirteitä. Me huolehdimme hieman enemmän kansalaisten suojelemisesta heidän tietojensa osalta, mutta myös teollisuuden osalta. Toisten yritysten vakoilua ei ole. Sitten Uudemmat kysymykset, kuten verotus, aihe on hankala, monimutkainen. Tämä kyllä tapahtuu, mutta tämä täytyy tapahtua sopusoinnussa arvojemme kanssa. Reinhard odottaa innolla yhteistyötä kompromissejen osalta niin, että saamme aikaan hyvän lausunnon valiokunnaltamme. Kiitoksia. Tarkistukset pitää jättää viimeistään kolmas kymmenet. 2017 kello 18 iltapäivällä. Huomenna. Huomenna siis. Helpompi ymmärtää, kun sanon, että huomenna. Itreäänestys on 6. marraskuuta. Ei tänä iltana. Vai kolmas päiväkö? Okei, okay. okei. Okay. Uh. That's all. Thank you very much. Tässä kaikki. Kiitos tästä keskustelusta, kaikista keskusteluista. Rova Bienkowska saapuu tänne viimeistään minuutin kuluttua. Silloin siirrymme käsittelemään kohtaa 10 minuutin kuluttua. Good evening, Madam Commissioner. Welcome to the... Hyvää iltaa, hyvä komissaari. Tervetuloa Euroopan parlamentin niiden valiokuntaan, kuten tavallista. Kiitoksia siitä, että tulitte. Meillä on tämä rakenteellinen vuoropuhelu Euroopan komission kanssa. Ja meillä on myös kaksi ehdotusta esissä Euroopan Puolustusteollisuuden kehityksen ehdotus 500 miljoonaa budjetti kahden vuoden kestolle. Kiitoksia siitä. Esittelijä on edustaja Gostet. olemme valmiita viemään tätä asiaa eteenpäin mahdollisimman nopeasti, koska haluamme käynnistää ohjelman vuoden 2019 alussa. Se on siis meille erittäin tärkeä. Ja toiseksi uusi EUn teollisuuspoliittinen strategia. joka on seurausta parlamentin äskettäistä päätöslauselmasta, jonka avulla rakennetaan kunnianhimoinen EU-teollisuusstrategia. Kiitos siis vielä kerran. Uusi teollisuusstrategia EUlle seuraaviksi vuosiksi. Erittäin tärkeä koko valiokunnallemme ja sitten tietysti teollisuudelle koko ajan. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitän kovasti, että minut on kutsuttu tänään. Tänään alun perin piti keskustella puolustuksesta, erityisesti ehdotuksesta, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, Euroopan äh, teollisu- puolustusteollisuuden kehittämisohjelmasta olen iloinen nähdessäni täällä jälleen Rova Grostetin esittelijän ja varjoesittelijät ja jäsenet eri muista valiokunnista, jotka tulevat olemaan mukana tämän aloitteen yhteydessä, koska varmastikaan e- emme halua, keskustella tästä huolellisesti, joten kiitän kutsusta. Tietysti tartun tilaisuuteen ja esittelen teille lyhyesti koska ensi viikollakin, jatkoviikko aikanakin on vielä aikaa, mutta esitän tämän uudistetun teollisen politiikan strategiamme, joka ilmoitettiin, josta ilmoitettiin vasta kaksi viikkoa sitten. Aloitan teollisuusstrategiasta toiseksi tulen käsittelemään puolustuskysymyksiä ja puolustusohjelmaa. Tietenkin kaikki meistä tiedämme että meidän pitäisi käyttää tämänhetkistä talouden kasvua, että voimme valmistautua tulevaisuuden varalta ja uudistautua. Ja tämä on pääsyy, yksi pääsyistä teollisuusstrategiamme takana, koska tämä tarkoittaa myös sitä, että saadaan sellainen teollisuus, joka on kaikkein älykkäin, innovatiivisin ja kestävin maailmassa koska teollisuutemme on johtoasemassa maailmassa ja meidän pitäisi pysyä tässä asemassa, ottaa huomioon teknologinen vallankumous ja pitäisi varmistaa, että Euroopan, Euroopan teollisuus edelleenkin johtaa kaikissa kysymyksissä, siis mitä tulee älykkyyteen, osallistavuuteen ja kestävyyteen ja haluamme myös mahdollisimman uuden aikaista teollisuutta, haluamme kehittää digitaaliteollisuutta ja teollisuus, joka hyödyttää sisämarkkinoita, jotka toimivat täällä Euroopassa. Ja sitten vielä yksi tärkeä kysymys. Teollisuus johtaa maailmaa, kun ollaan siirtymässä matala, matalahiiliseen ja kiertotalouteen. Äärimmäisen tärkeä kysymys meille joten teollisuuspoliittinen strategiamme perustuu työhön, jota on tehty digitaalisen sisämarkkinastrategian yhteydessä. Sitten on muita alakohtaisia toimia, esimerkiksi avaruusstrategia. Strategiat tukeutuvat kuuteen pilariin ja mielelläni ehkä nyt en tänään, koska en tiedä onko meillä aikaa tähän nyt tarpeeksi, mutta todella mielelläni keskustelen asiasta teidän kanssanne jatkossakin, koska olemme tehneet asian parissa aika kovaa työtä ja kaikki seosryhmät, teollisuus, te ovat meitä tavallaan puskeneet eteenpäin, samoin neuvostojäsenvaltiot, jotta komissio todellakin laatisi tämän tekstin. Tämä perustuu siis kuuteen pilariin. Ensimmäinen koskee sisämarkkinoita. Tässä on kyse vain siitä, että esteitä murretaan, mitä yritämme, vaan halutaan luoda myös uusia mahdollisuuksia Euroopan sisämarkkinoilla toiseksi. Päivitetään teollisuus digitaaliaikaan sopivaksi, joten lisätään älykkäiden teknologioiden käyttöastetta koko teollisuuden arvoketjussa. Tämä on meidän avainkysymys. Sitten kolmas asia, siirrytään matala hiiliseen ja kiertotalouteen. Neljäs asia, investoidaan tulevaisuuden teollisuuteen. Erityisesti tässä tarkoitetaan myös sitä, että enemmän investoidaan pääomaa. PK-yritykset viides kohta tuetaan teollista innovaatiota tässä esimerkiksi muun muassa tuemme sitä, että tartutaan näihin perus osallistaviin, anteeksi, mahdollistaviin teknologioiden sitten haluamme kilpailla globaalilla tasolla kauppakysymyksissä, koska me tiedämme, että avoin säätöihin perustuva kauppa on olennaisessa roolissa, vastavuoroisuus esimerkiksi julkiset hankintamark, julkisten hankintojen markkinat. Tämä on kohtuullinen odotus ja tämä on myös sellainen asia, johon olemme puuttuneet tässä asiakirjassamme. Minä toivon, että tekin olette valmiit keskustelemaan tästä kanssani, ehkä nyt ei välttämättä ihan tänään, mutta lähitulevaisuudessa, ja haluatte tukea meitä, kun täytäntöön panemme strategiaamme, koska toivon, että tämä on hyvin asiakirjoinen ohjelma, ja koko ajan kaikki aikaisemmatkin aloitteemme. Sitten mitä Euroopan puolustusteollisuuskehitysohjelman me aloitimme, tai, tai kesäkuussa aloitettiin tämä Euroopan puolustusrahasto, ja tämä on todella hyvin tärkeä elementti, kun pyrimme kehittämään teoll mm, puolustusteollisuutta, joka saa aikaan niitä voimavaroja, joilla voidaan vastata Euroopan turvallisuushaasteisiin. Ja luonnollisesti Jälleen äärimmäisen tärkeä kysymys. Näin voidaan parantaa yhteistyötä kautta eri sektorien, puolustussektorien ja jäsenvaltioiden kesken myös. Tähän liittyy niin, tai kerroin tästä, te, tästä lyhyesti, että tässä on kaksi pilaria, tutkimus ja voimavarat. Tutkimuspilari, pilarista voin sanoa, että tämä kolmas pilari on jo aika hyvin edistynyt. On tämä pilottihanke ja valmisteleva toimi, ja täällä on myönnetty 90 miljoonaa euroa kolmen vuoden ajaksi. Tarjouskilpailu on aloitettu kahdessa erityisprojektissa, mitä tulee miehittämättömän järjestelmään ja tulevaisuuden sotilaisiin. Tällä hetkellä me keskustelemme työohjelmasta vuodelle 2018 haluaisin tässä kiittää teitä teidän tuestanne, jota tähän mennessä olemme saaneet. Todellakin ilman teidän toimintaamme erityisesti viittaan siihen, mitä herra Galler on tehnyt. Olette tukeneet meitä budjettimäärärahojen saamisessa. Ilman tätä kaikkea tukea valmisteleva toimi ei edes olisi olemassa. Ja luonnollisesti tämä, tässä tehdään tietä varsinaiselle puolustustutkimusohjelmalle, josta tulla tekemään ehdotus vuoden päästä, ja siellä keskitytään juuri puolustustutkimukseen. Tämä liittyy seuraavan mm, monivuotisen rahoituskehyksen. Nyt haluaisin keskustella tätä voimavarapilari-kysymystä. Tässä on muutamia avainkysymyksiä Euroopan teollisuuskehitysohjelmasta, koska tämä on tässä todella uutta tässä paketissa. Luonnollisesti tämä komitea, ITRE-komitea, yhdessä SEDEN, budjettikomitean ja IMKon kanssa tulee keskustelemaan tästä tulevina kuukausina. Tämä on ensimmäinen kerta, kun esittelemme tällaisen ohjelman, komissiosta puolustuksen liittyvistä kysymyksistä. Jo sinällään tämä on merkittävä läpimurros ja mahdollisesti muuttaa monia asioita. Tähän liittyy kaksi keskinäisesti toisiaan vahvistavaa tavoitetta. Ensinnäkin halutaan tukea meidän puolustusteollisuutemme kilpailukykyä ja tämän takia me valitsemme oikeusperustaksi kil- teollisuuden kilpailukyvyn artikla 173 ja toinen tavoite, sallia se, että Eurooppa pikkuhiljaa varmistaa oman turvallisuutensa ja tulee riippumattomaksi. Mutta toimimme tässä alan teollisen kilpailukyvyn kautta. Tämä on meille pää tarkoitus koko ohjelmassa ja tätä ehdotamme tehtäväksi, koska luvut ovat kyllä itse itseään selhittäviä, itsestäänselvyyksiä. 80 prosenttia puolustushankinnoista hoidetaan kansallisella tasolla. Ja tämä todellakin johtaa sitten päällekkäisyyksiin, tehottomuuteen. Esimerkiksi 178 asejärjestelmää on olemassa Euroopan suurin osa. Ne Suomalta osalta ne eivät sovi yhteen keskenään, ja näitä on kuitenkin, jos verrataan, USAhan vain 30 siellä, ja minun täytyy sanoa, että täällä on paljon enemmän helikopterityyppejä kuin hallituksia niitä ostamassa. Joten me voimme nähdä, että me tuhlaamme suorastaan So we are wasting resources and money tästä puhutaan rahaa. Ja sitten jos Eurooppa ei ole olemassa teollisuuskysymyksessä, niin silloin menetetään 25 miljardista 100 miljardiin vuodessa. Tämän takia me ehdotamme, että on Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelma, jonka rahoitus on 500 miljoonaa kaudella 2019 22 viimeistä vuotta tätä monivuotista rahoituskehyttä. Mitä me haluamme saavuttaa ohjelmalla? Tietenkin tehostaa yhteistyötä niin, että käytetään ensimmäistä kertaa eu talousarvoita ja yhdessä rahoitetaan puolustusvoimavara kehittämistä. Tästä jäsenvaltiot sopivat voimavaraprioriteettikysymyksenä. Jäsenvaltiot siis päättävät, mitkä ovat näitä voimavaraprioriteettikysymyksiä. Ja ohjelma kohdentaa toimintansa pelkästään EU-yrityksiin. Tämä on avainkysymys, jos me haluamme rakentaa omia voimavarojamme. Ja äärimmäisen tärkeää on sulkea teknologinen kuilu muun maailman kanssa. So- sovellusalan pitäisi olla laaja. Tässä on mukana prototyyppivaihe, siihen aina viittaan, mutta tähän kuuluu myös testaus, suunnittelu, sertifiointi ja erilaiset tutkimukset. Pääasiassa tämä tapahtuu apurahojen muodossa 20 prosenttia jopa kokonaiskustannusta prototyyppien kehittämisessä. Tässä yhteisrahoitus tulee kasvamaan 30 prosenttiin, mutta voi, voidaan, voidaan puhua jopa 100 prosentista muissa kehitystoimissa. Prototyypeissä 20-30 prosenttia, mutta voidaan päätyä jopa 100 prosenttiin muiden toimintojen kohdalla. Jäsenvaltioiden pitäisi sitä vastaan sitoutua yhdessä rahoittamaan sitä, että kehitetään voimavaroja, mutta myös yhdessä tekemään hankintoja koskien tätä lopullista tuotetta, joka on saatu aikaan. Tällä tavalla voimme kannustaa yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken sektorilla. Me emme tule hankkimaan päällekkäisiä rakenteita, vaan tuemme toimivaltuuksia, joita yhteislainsäädäntö meille myötäneet lainsäädännön täytäntöönpanon takia meidän pitäisi olla huolellisia, että emme sotke tätä hallitusten välisiin menettelyihin. Tämän ohjelman yhteydessä haluaisin myös lyhyesti ehkä käsitellä kahta erityiskohtaa. Tiedän, että niistä jo keskustellaan joko neuvostossa tai parlamentissa. ensin olen jatkuvasti toistanut. Tämä ohjelma ei todellakaan ole tarkoitettu vain suurille, suuremmille iso jäsenvaltioille tai suurteollisuudelle, vaan haluamme, että tämä on osallistava ohjelma, joka on avoin kaikille jäsenvaltioille, mutta luonnollisesti, haluan puhua tästä suoraan, meidän ei pitäisi sanella minkäänlaista maantieteellisen palautuksen tai sijoitusten palautuksen periaatetta. Me tulemme edistämään sitä, että saadaan mukaan myös PK-yrityksiä eri jäsenvaltioista. Ja sitten ne voivat perustaa lisää ryhmittymiä ja saada aikaan puolustusalan toimitusketjuja. Puolustusteollisuus täytyy todellakin avata toimitusketjunsa rajat ylittävällä yhteistyöllä. Tämän takia me ehdotamme, että ja, jaettaisiin budjetti, budjettia PK-yrityksille. Maantieteellinen tasapaino tulee riippumaan myös hankkeista, joita yhteisrahoitetaan jäsenvaltioiden toimesta, joten nyt todella haluamme uskottavia, monimuotoisia projekteja, joita jäsenvaltioiden täytyy pystyä esittämään. Me kiinnitämme suurta huomiota neuvoston ja parlamentin ehdotuksiin tässä asiassa koska tämä on hyvin niin tärkeä asia. Meidän täytyy saada aikaan sellaiset säännöt, jotka todellakin vastaavat tarpeitamme. Kyse ei ole vain suurteollisuudesta eikä vain isosta jäsenvaltiosta, niin kuin sanoin, koska se on tästä ohjelman menestys riippuu. Sitten 500 miljoonan budjetti, jota me ehdotamme, haluaisin selittää tätä hiukan. Meidän täytyy huolella miettiä rajoitunta liikkumavaraa EU-budjetissa tämänhetkisten, tämänhetkisessä monessa rahoituskehyksessä. Samalla tiesimme heti alusta lähtien, että jos haluamme olla vakavissamme ja todellakin saada aikaan arvokkaan hyvän reaktion jäsenvaltiosta puolustusyhteistyön kohdalla. Meidän pitää myös pystyä sitomaan EU-budjettia ja varoja ja saada aikaan huomattavia summia, koska tämä oli todellakin yksi sellainen kohta, joka kannustaa juuri yhteistyöhön tällä alalla. Ja alusta lähtien olemme saaneet täyden tuen kaikista jäsenvaltioista. Tämä on todellakin sellainen kysymys, joka on niille niiden kannalta hyvin kiinnostava. Toimme erittäin huolesti, saimme tuoretta rahaa käyttövarasta ja sitten käytin, määr, määrittelemme uudestaan tämänhetkisen budjettikohteen käytön. Me haluamme varmistaa, että mikään tämänhetkisestä projektista ei viivästy ja, ja eri ohjelmien tulevaisuuden lopputulos ei tästä kärsi eikä siihen vaikuteta. Tämä oli aika iso homma ja tähän meni paljon aikaakin, mutta olen luottavainen sen suhteen, että me pystymme saamaan aikaan tuloksia. Meidän pitää löytää tällainen käytännön ratkaisu, jotta pystymme käyttämään vuodet 2019 ja 2020 jonkinlaisena testiajanjaksona puolustuskontekstissa. Meidän täytyy muistaa, että sekä valmistelevat toimet tutkimuksen, tutkimusta varten ja teollisuuden kehitysohjelma, molemmat ovat tällaisia pilottihankkeita. Ne auttavat meitä ja tämän takia muuten haluankin tästä keskustella teidän kanssanne, koska näin voidaan määritellä hallintokysymyksiä, modaliteetteja ja varmistaa, että säännöt ovat juuri oikeita ajatellen tulevaisuutta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tässä testataan myös Euroopan instituution rakenteen kykyä keskustella, neuvotella ja mahdollisesti toivottavasti se pystyy myös sopimaan tällaista uusista kysymyksistä, kun juuri puolustukseen liittyvä ohjelma on. Ja tämän takia mielestäni meillä ei ole varaa epäonnistua. Komissio on tehnyt ennennäkemättömän kunnianhimoisen siirron ohjelman kohdalla ja nyt asia sitten kuuluu yhteislainsäätäjille. Heidän pitää jatkaa tällä kunnianhimon tasolla, ottaen huomioon nämä tekniset seikat, jotka aikaisemmin otin esille. Minä tiedän, että voin luottaa tässä teidän tukeenne tässä valiokunnassa, mutta myös muissa valiokunnissa, jotka liittyvät tähän. Jos haluatte, että ohjelma saadaan toimimaan heti 2019 alusta lähtien, niin kuin puheenjohtaja sanoi, se on ratkaisevan tärkeää. Silloin meidän pitää edetä nopeasti. Ja haluaisin vielä kovasti kiittää esittelijää Rova Grostetia. Hän on aktiivisesti vienyt asiaa eteenpäin, mitä tulee aikatauluun. Tätä juuri tarvitsemme erityisesti, koska neuvosto toimii nyt Viron johdolla varsin ripeää tahtia ja on mahdollista jopa, että Yhteinen kanta siellä löytyy jo marraskuussa, siis kuukauden kuluttua. Tässä yhteistyö teidän kanssanne, Euroopan parlamentin kanssa, on tärkeää. Voitte luottaa täyteen tukeeni. Tulen vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne ja toimia mahdollisimman luottamuksellisessa hengessä. Voin vielä toistaa, että luotan teidän tukeen, mitä tulee teolliseen strategiaan ja teo- mm, puolustuspolitiikan ohjelmaan. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari kaikesta tästä tiedosta ja kiitoksia näistä viimeisimmistä ehdotuksista. Hyvin konkreettisia ne vievät koko asiaa eteenpäin. No nythän meillä on esittelijöitä ja varjoesittelijöitä täällä joukossamme. Meillä on myös sede alivalikunnan edustaja paikalla. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Haluan muistuttaa kaikkia ITREn kollegoita siitä, että yleisajatuksena tämänkaltaisessa hankkeessa ja erittäin tärkeä osa Euroopan unionin teollisuuspolitiikkaa on tullut nimenomaan SEDE-valiokunnalta, eli kiitoksia kovasti. Kiitos siitä, että olette toimineet näin tehokkaasti. Ja tietysti teollisuuspolitiikka kuuluu ITRE-valiokunnalle, mutta olette myös aina tervetulleita ITRE-valiokuntaan. Se on aina mahdollista, että tulette tänne, mutta nyt on jopa välttämätöntä, että SEDE-kollegat olette täällä paikalla. Olemme kovin ilahtuneita siitä. Ja näin haluaisin aloittaa esittelijästä. Se näkee SEDE-valiokunnan edustaja, joka on täällä joukossamme Hän valmistelee lausuntoa sääntö 54 perusteella Eli erittäin tärkeä asia meille. Ja näin haluaisin aloittaa kysymällä, tai pyytämällä edustaja Grosset ja käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia ennen kaikkea komissaari Bienkovskalle siitä, että hän on paikalla tänä iltana. Tämä osoittaa selkeästi sen, että hän on kovin sitoutunut eurooppalaiseen teollisuuspolitiikkaan yleisesti ottaen. Erityisesti haluaisin käsitellä puolustuspolitiikkaa, sillä mehän tiedämme, mitä valtavista puitteista on kysymys. Me tunnemme kansallisen puitteiston, ja CDn valiokunnan puheenjohtaja varmasti saa paljon paremmin ottaa nämä esille. Maailmanlaajuinen haaste terrorismin torjunnasta, kaikkein köyhimpien maiden auttaminen maailmassa, kuten myöskin kilpailu globaalilla tasolla, digitaalinen vallankumous, joka aiheuttaa uusia uhkia uusien mahdollisuuksien rinnalla. Eli meillä on edessämme erityisen kiinnostava teollisuusohjelma, sillä me ymmärrämme, miten monimutkaisia nämä haasteet ovat, mutta Euroopan unionin täytyy myös toimia tasapainottajana maailmassa. Tukitoimenpiteet puolustusteollisuudesta ovat monenlaatuisia, jotka ne kohdistuvat kaikkiin kansalaisimme eri innovaatioiden ja muun toiminnan muodossa. Se merkitsee sitä, että siviilipuolella myös Teollisuuden täytyy olla dynaaminen, kilpailukykyinen. Se on perustavanlaatuista, aivan kuten hyvä komissaari totesitte. Ja puolustuspuolella kilpailukyky merkitsee myös muuta. Se näkyy selkeästi esimerkiksi niiden ohjelmien tehokkuutena ja teknologisen huippuosaamisen vaatimuksina eurooppalaisissa yrityksissä. Puolustusteollisuus tekee jo yhteistyötä useiden eri hankkeiden parissa Euroopassa, mutta tämä yhteistyö tulee usein kalliiksi ja se tekee tietystä ohjelmista hyvin monimutkaisia ja siitä syystä nämä ehdotukset todelliseksi teollisuusohjelmaksi tällä alalla ovat äärimmäisen hyvä pohja, jotta voidaan antaa uutta pontta eurooppalaiselle yhteistyölle. Se on sitä puuttunut tähän mennessä. Hyvä komissaari, otitte esille useita ongelmia ja on totta, että kun puhutaan äh, äh, puolustuspolitiikasta, niin kun kysymys on kuitenkin puolustuksesta, niin puolustuspolitiikka sinänsä on erityisen tärkeässä asemassa, koska se kuuluu suvereniteetti, joka taas sitten kuuluu täysin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Hyvä komissaari, tässä on useita kohtia, joita täytyisi käsitellä, koska ne ovat niin tärkeitä ja minulla on niihin liittyvä kysymys. Eli tähän suunnattu rahoitus, tähän tässä puhuttiin 500 miljoonasta eurolla 2010-2020 aikavälillä. Ja sitten seuraavassa budjetissa puhutaan 10 miljardista eurosta. Nämä ovat johdonmukaisia budjetteja. Tietysti parlamenttimme ja kansalaisemme eivät välttämättä ymmärrä sitä, että tämä rahoitus ei suuntaudu suoraan eurooppalaisille yrityksille. Näin on kuitenkin helppo todeta, mutta todellisuus ei suinkaan ole näin yksinkertaista, koska tietty eurooppalainen teollisuus hyötyy kumppanuussopimuksista ja toimintayhteistyösopimuksista Euroopan ulkopuolen ulkopuolisten maiden kanssa. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää löytää oikea sanamuoto, jotta nimenomaisesti eurooppalaiset yritykset ovat niitä, jotka saavat hyötyä rahoituksesta. Meillä on tämä sääntö, jota ehdotitte, joka koskee 50 prosentin rajaa. Mutta aivan kuten kaikki säännöt, tässäkin on kysymys säännöstä, jossa ei ole riittävästi joustavuutta. Samalla kuitenkin tämä sanan on oltava olemassa. Meidän täytyy muokata tilannetta myös niin, että saamme takeet siitä, että rahoitus on eurooppalaista ilman, että tämä toiminta häiritsee tietoyritysten toimintaa. Lisäksi vaaditte sitä, että on tärkeää saada pk-yritykset hyötymään rahoituksesta. Olen aivan samaa mieltä kanssanne on äärimmäisen oleellista, että tämä ohjelma kerää taakseen kaikki jäsenvaltiot ja on tärkeää, että jokainen jäsenvaltio voi tuntea olevansa mukana. Mutta hyvä komissaari, minun mielestäni on myös perustavanlaatuisen tärkeää se, että toimimme joustavasti, sillä me emme saa määrätä liikaa ja näin samalla johtaa tilanteeseen, jossa emme rohkaise yrityksiä osallistumaan näihin ohjelmiin. Haluaisin tietää, mitä voisitte tässä suhteessa ehdottaa, jotta tarkemmin toimisimme. Samalla kuitenkin kunnioittaisimme vaadittavaa joustavuutta tällä alalla. Puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvä edustaja. Kollega Pasku edustaa sedevaliokunta, olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitos siitä, että kutsuitte meidätkin tähän tärkeään tapaamisen. Haluaisin ottaa esille viisi asiaa. Ensinnäkin tiedätte, että meidän täytyy murtaa mentaliteetti. Puolustusteollisuus on ollut kansallista. Tämä on ollut se muotti, jossa on toimittu ja teollisuutemme oli riippuvainen kansallisten hallitusten tilauksista. Nyt meidät pakotetaan ulos tämänkaltaisesta ajattelusta ja meidän täytyy katsoa tilannetta kansainvälisemmin. Emmekä saa aliarvioida tällaista henkistä estettä, jonka yli on päästävä. Sitten toiseksi on monia spesifikaatioita. Meillä on erilaisia tutkimuksia tässä ehdotuksen rinnalla, joiden mukaan Meillä olisi kaksi tärkeintä tuotetta ja sitten 22 samankaltaista tuotetta, jolla pyrittäisiin vastaamaan 22 yksittäiseen pyyntöön. Pitäisi kiinnittää huomiota entistä tiiviimpään vuoropuheluun uhista, siitä miten ne ymmärretään – ja pyrkiä löytämään yhteinen linja tässä asiassa. Tämä on keskeisen tärkeä, tämä on poliittinen prosessi, mutta keskeisen tärkeä, jos haluamme vähentää tuottamiamme tuotteiden määrää. Kolmanneksi, väistämättä lopputuotteeseen otetaan aina mukaan EUn ulkopuolella tehtyjä osia – Tämä on totuus niin kauan kuin EU pystyy todella tuottamaan kaiken itse. Tämä on edellytys sille, että meillä on toimiva lopputuote, eli toistaiseksi tarvitaan osia myös EUn ulkopuolelta. Neljänneksi. Yleensä, kun maat ostavat aseita Yhdysvalloilta. Ne toimivat ei pelkästään itse tuotteen takia, vaan myös poliittisen mukana tulevan takuun takia. Ja siksi uskon, että Euroopan unionin pitäisi ottaa huomioon myös tämä näkökohta. Sanotaan, että tässä on erittäin hyvä eurooppalainen tuote, Kuka tulee tukemaan minua tässä asiassa tarpeen vaatiessa? Tähän liittyy tämä poliittinen ulottuvuus. on kaikki 27, eli ei kukaan. Eli meidän pitää jatkaa yhteistyötä toistemme tukemiseksi poliittisesti, jos haluamme tehdä eurooppalaisista tuotteista houkuttelevia. Ja vielä viimeinen asia, joka täällä jo otettiinkin esille. Tämä on hienoa. Kaikille pitäisi olla motivaatiota lähteä mukaan. Tämä liittyy siihen, miten suuryritykset myyvät tuotteitaan muualla, mutta meillä on tähän liittyviä sääntöjä olemassa. Kiitoksia kovasti kollegat Kiitän myös Seden valiokuntaa sen kanssa. Se on hyvin tärkeä asia tässä. Sitten varjoesittelijä Itre valiokunnasta. Kollega Poje. Pane předsedo, kolegové, um, já považuji... Puheenjohtaja, kollegat, minä pidän tätä Euroopan puolustusteollisuusohjelmana avainkysymyksenä, kun kehitetään Euroopan, Euroopassa puolustusta. Kaikkea puolustusta on kehitetty Euroopan tasolla toisen maailmansodan jälkeen ja vieläkään meillä tarpeeksi voimavaroja kehittää omia puolustusvoimiamme. Enemmistö on sitä mieltä, että Euroopan pitää pystyä vahvistamaan turvallisuuttaan. Tässä tarvitaan poliittista tahtoa, mutta ei vain tätä, tarvitaan myös asianmukaista rahoitusta. Kyseinen ohjelma on asia, jota pidän hyvin tärkeänä välineenä. Näin voidaan parantaa puolustuskapasiteettiamme. Tähän, tähän liittyy monessa mahdollisuuksia. Ei vain lisätä eurooppalaista yhteistyötä puolustuksessa. Uskon, että kun keskustellaan tämän ohjelman lopullista muodosta, meidän täytyy ottaa huomioon autot, pesko, Pysyvää rakenteellinen yhteistyö. Tämä on hyvin tärkeä ehdotus ja komissio korostaa pk roolia ja niiden mukana oloa. Ja pitäisikö olla takeet siitä, että nämä yritykset todellakin pystyvät osallistumaan. Sitten ohjelman pitää myös hyödyttää koko budjettikaudella ja siksi tähän pitäisi ryhtyä ensi vuoden 19 alussa. Parlamentti on jo pitkään peräänkuuluttanut erityisiä askeleita, joiden, joilla pystytään vahvistamaan Euroopan puolustussektorin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. 2012-2016 muun muassa parlamentti on näitä pyyntöjä esittänyt ja se on valmis tukemaan ihan erityistä lainsäädäntöä asiassa. Kyseinen asetus luottaa äh, rahoituksen tietystä budjettikohdista, mutta aina parlamentti on ollut hyvin järkevä, mitä tulee projekteihin, joiden äh, budjetteja joudutaan leikkaamaan jatkossa suoraa rahoitusta tarvittaisiin ja erilliset panokset jäsenvaltioista olisivat myös hyödyllisiä. Kun tukeudutaan tuota, yhteiseen puolustuskapasiteettiin tai voimavaroihin, se vahvistaa myös Euroopan kansalaisten luottamusta eurooppalaiseen puolustukseen ja sen tehokkuuteen. Sitten muutamiin kysymyks- muutamia kysymyksiä, hiukan provokatiivisiakin kysymyksiä. Tässä luonnoksessa ei tule täysin selväksi se, onko komissio tietoinen siitä seikasta, että Euroopan parlamentti hylkäsi Horisontti 2020 rahoituksen tai sen, että käytettäisiin näitä varoja puolustuskysymyksiin. Tähän ei ole mitään vastausta. Mitä te olette tästä siis mieltä? Sitten jos me aloitimme, aloitamme tämän ohjelman 2019, niin silloin ensimmäisenä kuukausina kuningaskunta tulee vielä olemaan EUn jäsen, silloin voimme odottaa, että jotkut brittiyritykset myös tulevat osallistumaan. Brittiläinen te- puolustusteollisuushan on melko kehittynyttä. Ja kun sitten artiklan pohjalta annettiin tämä täytäntöönpanosäädös, niin silloin komission Pitää ottaa huomioon, että kyseinen jäsenvaltio ei enää tule olemaan sitten jäsenvaltiona suurimman osan aikaa, kun tämä ohjelma pyörii. Sitten kohta kolme. Minkälaisia reaktioita on tullut muilta jäsenvaltioilta koskien sitä, että mahdollisesti lisättäisiin niiden panosta EU-talousarvioon? Kiitoksia. Ja sitten näistä ryhmästä kuulemme näkemyksen ja, äh, anteeksi, kuulimme näkemyksen ja sitten ECRstä Krasnodilski. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Käsittääkseni me kaikki tässä huoneessa tuemme Euroopan komission ponnistuksia Euroopan puolustusteollisuuden suhteen. Ja tämä ohjelma ehdottomasti edesauttaa sen tilaa Hyvä komissaari, otitte esille asian, jonka myös kollegat ovat äh, täällä äh, ottaneet käsittelyyn. Sanoitte, että tämä pitäisi olla kaiken sisältävä ohjelma. Nyt osa tästä sanamuodosta tekstistä, jota toivottavasti muutetaan, sanoo, että meillä saattaa olla joitakin huolenaiheita tässä suhteessa – Saattaa olla, että samankaltaiset heikkoudet kohdistuvat tähän ohjelmaan kuin Horisontti 2020 ohjelmaan, jossa 500 kaikkein aktiivisinta tutkimusorganisaatiota Euroopassa on saanut 80 prosenttia kokonaisbudjetista. Toisin sanoen, emme näe sellaista tilannetta, jossa hyvin keskitetty teollisuus saattaisi keskittyä enemmänkin ja ehkäpä näin suosimme vain eurooppalaisia mm, ylikansallisia yrityksiä. No tekstissä on jotakin kohtia, esimerkiksi velvoite siitä, että ainakin kolme yritystä täytyy saada osallistumaan yksittäisiin hankkeisiin, mutta ehkäpä tähän pitäisi lisätä vielä lisäkriteeri, vaikkapa maantieteellisen diversiteetin kriteeri tai voisimme sisällyttää myös tutkimusinstituutiot tai yliopistot niihin ryhmiin, jotka ovat mukana tässä hankkeessa. Puhumme pk-yrityksistä, ehkäpä meidän pitäisi puhua myös niistä yrityksistä, jotka ovat keskikokoisia. Lisäksi meillä on myös rakenteellinen yhteistyö ja sen mukaiset resurssit ovat rahoittamassa hankkeita, joita täytäntöön pannaan pysyvän yhteistyön puitteissa, kun taas kaikki tiedämme, että että PESCO-yhteistyön säännökset täytyisi vielä ottaa tarkasteluun. Minusta näitä kahta aloitetta ei kuitenkaan tulisi sekoittaa toisiinsa puheenjohtaja. Kiitoksia, kiitoksia kovasti tästä näkemyksestänne. Seuraava puhuja on edustaja Riken nimissä puhuja, puhuva henkilö. Rikehän on myös varjoesittelijän asiassa. Dominic Rike regrets that he cannot be here tonight for this debate. Kiitos Dominik Riikki on pahoillani sitä, että hän ei tänään voi olla täällä keskustelemassa puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmasta. Hän haluaisi onnitella esittelijää tästä oikea-aikaisesta e- ehdotuksesta asetukseksi, joka käsittelisi Euroopan puolustusrahastoa. Tämä on keskeisen tärkeää, jotta voidaan tiivistää eurooppalaista yhteistyötä ja integraatiota. Tässä tavoitteena on tutkimuksen kehittäminen, prototyypit ottaminen kaikkiin politiikkoihin ja se, että meillä olisi 500 miljoonan euron rahasto, niin että voitaisiin tukea hankkeita, joissa mukana on ainakin kaksi jäsenvaltiota. Ja näin äh, saataisiin aikaan Euroopan puolustusala, joka olisi maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen. Hyvä, päästä voidaan saada aikaan hyvää ja Brexit voi olla mahdollisuus päästä nopeammin eteenpäin ja päästä myös pidemmälle. Meidän täytyy nyt pyrkiä määrittelemään yhteiset tavoitteet ja keinot. Puolustuskapasiteettimme rahoittaminen on lähtölaukaus sille, että pääsemme eteenpäin ja voimme koordinoida puolustusohjelmiamme ja tämä on myös ensiaskel kohti sitä, että meillä on todellista eurooppalaista tämän alan johtajuutta. Innovoimme ja viemme eteenpäin teknologiaa. Tämä vaikuttaa kaiken kaikkiaan EUn talouteen, yhteiskuntiimme ja kilpailukykyymme. Jotta rahasto voisi toimia optimaalisella tavalla, tarvitaan jäsenvaltioiden ja komission välistä koordinointia. Se on avainasemassa, samoin kuin se, että meillä on prioriteettiluettelo sellaisista hankkeista, joita voivat saada tukea, että kaikki jäsenvaltiot tukevat näitä hankkeita. Rike haluaa sitten seuraavat kysymykset. Kun katsomme rahoituslähteitä, 145 miljoonaa otetaan verkkojen Euroopalta. Tämä saattaa olla ongelma. Voisitteko perustella tämän rahoituslähteen? Ja toiseksi, miten suhtaudutte sekahallinnointiin jäsenvaltioiden ja komission välillä? Kiitos. Thank you, madam. Thank you. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Bütikhofer vihreiden varjoesittelijä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on nyt todellinen uutuus, jota tässä käsittelemme. Ja vaikkakin olen samaa mieltä perusteluista, jos nyt ymmärrän asian oikein, nimittäin, että komissio haluaa tehostaa yhteistyötä. Olen kuitenkin eri mieltä lähestymistavasta, jonka komissio on valinnut. Me olemme keskustelleet siitä, miten voimme käyttää varoja tehokkaammin. Näistä strategioista on puhuttu vuosia ilman, että koskaan on täytäntöönpantu tällaisia ehdotuksia. Me emme edes ole toteuttaneet käytännössä julkisia hankki, julkisten hankintojen direktiiviä, joka on ollut kuitenkin voimassa jo vähintään kahdeksan vuotta. Nyt sitten meille kerrotaan, että kun otetaan rahaa Euroopan talousarvosta, jaetaan se ne jäsenvaltioiden kanssa, niin saadaan läpimurtoaikaa. Minä kyllä epäilen tätä syvästi silloin, kun Euroopan ää, puolustusvirasto perustettiin, sama tarina silloinkin kerrottiin meille, ei mitään tapahtunut. Minä pelkään, että todellinen läpimurto tapahtuu vain, jos jäsenvaltiot ovat vakuuttuneita siitä, että heidän pitäisikin tehdä yhteistyötä, eikä vain yhteistyö, tehdä yhteistyötä siinä määrin, kun me rahoitamme sitä EU-sta tai yhteisrahoitamme sitä sitä paitsi 250 miljoonaa vuodessa kahden vuoden ajan – ei sillä mitään muuteta. Ja jos ta- katson sitten joitakin erityispiirteitä, niin tulee ihan lisää epäilykset mieleen. Hanke, joka täyttää kaikki kriteerit, jotka on lueteltu, olisi niin huippuprojekti, että tiedänkin kyllä, miksi sen tarvittaisiin lisää eurooppalaista rahoitusta, että se jotenkin lähti liikkeelle. Kilpailukyky on pelkkä tekosyy. Olen niin kaikkihan sen nyt tietävät. Sitä on käytetty, koska tässä on tarkoitus antaa oikeudellinen perusta sille, mitä komissio ehdottaa, mutta ei niin ole, koska meidän tarvitsemme eurooppalaista rahaa, jotta voimme edistää kilpailukykyä. Toisaalta myymme enemmän aseita maailmalle kuin meidän pitäisi ja toisaalta olen sitä mieltä, että jos vähennämme men kulutusta, niin se auttaisi kilpailukykyä, koska me käytämme liikaa niin, että nekin yritykset, jotka eivät ole kilpailukykyisiä, vieläkin pärjäävät veronmaksajan avustuksessa. Jos me haluamme kilpailukykyä, niin se, että käytetään enemmän rahaa tähän, ei ole oikea tie. Sitten uskon myös, että että tämä on hyvin kielteinen ehdotus tällainen, että varoja pitäisi ottaa verkkojen Eurooppa-hankkeesta ja sitten rahoitettaisiin tätä kaikkea. Jos me nyt vakavissamme olemme Euroopan taloudellisesta ja teollisesta tulevaisuudesta, niin emmehän me voi tukea puolustussektoria niin, että otetaan rahaa pois verkkojen Euroopan välineestä ja sitten vielä satelliittinavigaattoriohjelmasta otetaan rahaa. Satelliittinavigaattoriohjelma on ennakkoedellytys hyvälle puolustusalan yhteistyölle. Miksi nyt pitäisi ottaa rahaa toista taskusta toiseen ei ole järkeä tässä. Joten minä uskon, että meillä pitäisi olla erilainen lähestymistapa ja pakottaa jäsenvaltiot tällakin tekemään yhteistyötä. Se on ihan oikein. Tehdä enemmän yhdessä asioita, mutta on muita keinoja. Ja se, että jälleen kerran annetaan puolustusalan lobata, niin ei se ole tie eteenpäin. Uh, now the next shadow reporter. Kiitoksia. Sitten Gwen Edustaja äh, Sidikiotis. Πρώτα πρώτα να πω κυρία Επίτροπε. Kiitos. Ensinnäkin tervetuloa valiokuntaamme komission jäsen. Ensin esittelitte teollisuuspolitiikkaa ja sitten tätä uutta puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa. Tällä tavoin se poistaa tiettyjä ponnistuksia viedä teollisuutta eteenpäin. Me emme ole tästä yhtä mieltä. Ja tämä aloittaisi vain EUn militarisoinnin. Te haluatte, että puolustusalalla rahoitusta tehostetaan ja ehdotatte pysyvän sotilaallisen rakenteen, eli puolustusrahaston perustamista 38 miljardia vuosille 2020-2028, 5,5 miljardia vuositasolla, jotta voidaan hankkia sotilastarvikkeita ja edistää teollisuuden alaa. Tämä kaikki menee juuri sitä vastaan, mitä taloutemme todella tarvitsee, mitä yhteiskunta tällä hetkellä tarvitsisi EU:ssa. Ja näistä varoista monet leikataan tietystä kehitysohjelmista, ja kuten edellinen puhuja viittasikin jo näihin osittain. Koska tällainen rahasto on käytössä, miksi ette käytä sitä teollisuuden eteenpäin viemisen ja yhteiskunnan kehittämisen erityisesti etelässä, jota edelleen riivaa talouskriisi. Miksi näitä käytettävissä olevia varoja ei käytettäisi teollisuuden kattavaan strategiaan, joka perustuisi innovaatioon ja teknologian kehittämiseen, kuten sanoitte. Näin saataisiin aikaan uusia työpaikkoja, ja kehitettäisiin yhteiskuntaa eikä teolli- sotateollisuutta ja tutkimusta ja näin hyödytettäisiin ennen kaikkea suuryrityksiä, kansainvälisiä sellaisia. Nämä eivät, investoinnit eivät hyödytä EUta, vaan niillä tulee olemaan katastrofaaliset seuraukset kansalaisille. Se, mitä kansalaiset nyt tarvitsevat, erittäin köyhät kansalaiset tarvitsevat kehityspolitiikkaa, jonka kautta elvytetään taloutta, tuetaan pk-yrityksiä ja kitketään köyhyyttä. Me emme tarvitse mitään sotarahastoja. Tätähän tämä tarkoittaa. Haluatte vahvistaa interventionistista politiikkaa monilla sellaisilla alueilla, joilla käydään sotaa tällä hetkellä. pitäisi vähentää militarisaatiota, pitäisi uudistaa Euroopan teollisuutta ja palvella yhteiskunnan tarpeita, ei sotateollisuuden. Kiitos. Kiitos hyvä kollega näistä kommenteista. Tämä päättää varjoesittelyiden ja poliittisten ryhmien edustajien luettelon ja näin muut kollegat saavat puheenvuoron. Edustaja Salini. I would like to ask you... Pyytäisin teitä kollega olemaan puhumatta pitempään kuin kaksi minuuttia. One. Yeah. Thank you. Ma due osservazioni veloci allora. Kiitos. Kaksi pikaista kommenttia. Ensimmäinen niistä koskee prioriteetin rakennetta, joiden kautta lähdetään kehittämään ohjelmaa. Puhun lyhyesti, koska Groste toi jo tässä olennaisimmat asiat esille. Seitsemän artiklassa ehdotuksessa viitataan omistajuuteen 50 prosenttisesti. Minusta tässä pitäisi katsoa uudella tavalla ohjelman painopistealueita. Yhtäältä tämä on hyvin poliittinen puolustusteollisuus liittyy pitkälti puolustuspolitiikkaan. Tarvitsemme toimintaa, jonka kautta jäsenvaltiot määrittelevät prioriteetit ja kapasiteetin. Ja sitten toisaalta tässä on puhtaasti teollinen puoli, joten tämä 50 prosentin omistusosuus on aika tiukka lähestymistapa. Tässä olen Grostetin kanssa yhtä mieltä. Proksimalli, jota Yhdysvallat käyttävät, olisi tässä parempi. Meidän pitää saada käyttöön tietotaito Euroopassa, myös puolustuksen, puolustuspolitiikan keskeisyys pitää saada takaisin tänne Eurooppaan, olivatpa omistajuussuhteet mitkä tahansa. Eli painopistealueena pitää olla Eurooppa. Sitten toiseksi PK-yritykset aivan nopeasti. PK-yritykset ovat meille tärkeitä, mutta on tehtävä selväksi, mitä tarkoitamme PK-yrityksillä. Tämä on erittäin tärkeää. Jäsenvaltiot määrittelevät pienet ja keskisuuret yritykset eri tavoin, jotta voidaan välttää PK-yrityksen määritelmän käyttö väärällä tavalla. Myös tässä yhteydessä. Tässä kaikki. Thank you very much, colleague. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraava puhuja. Edustaja Martin. Kiitoksia. No, minulla ei ehkä mene kahtakaan minuuttia tähän puheenvuoroni, mutta haluaisin ottaa esille kaksi kohtaa en aio pelkästään käsitellä mm, puolustuspolitiikkaa, vaan teollisuuspolitiikkaa yleisesti Euroopan unionissa. Ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen tilanne ja sitten Euroopan sisäpuolinen tilanne. Ja näette, että nämä liittyvät toinen toisiinsa. Tähän juuri totesit, että millä tavalla voidaan rakentaa eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Kuten otsikka, san, otsikka sanoo, jos haluamme eurooppalaisen teollisuuspolitiikan, me haluamme myös Euroop- me tarvitsemme siihen eurooppalaista tahtoa. Sillä heti kun kuullaan sanat eurooppalainen teollisuuspolitiikka ja tietysti jäsenvaltioiden politiikka, koska niiden täytyy myös kantaa vastuunsa. Se on olemassa tähän mennessä sitä, että on myyty kansallistettuja teollisuuden aloja. Meillä on kaksi suurta asiaa, jotka ovat minun maassani esillä, ei pelkästään tietysti minun maassani, Siemens Alstom, Fincanteri liittyy tähän, mutta ei voida sanoa, että fuusio tai yrityskauppa-asiat ovat osa teollisuuspolitiikkaa. Todellisuus on sitä, millä tavalla Eurooppa antaa poliittisia ja toimielimellisiä työkaluja taistellakseen intialaisia, kiinalaisia tai amerikkalaisia valtavia yrityksiä vastaan. Te olette kaikki tähän erittäin sitoutuneita. Meidän täytyy katsoa nimenomaan tätä tilannetta eurooppalaisesta ulottuvista. Se on välttämättömyys, jotta voidaan ylipäätään olla olemassa kansainvälisillä markkinoilla. Jos yritys syö toisen tai ne fuusioituvat, niin tilanne on juuri tämä. Me siitä syystä me tarvitsemme eurooppalaisella tasolla teollisuuspolitiikkaa, joka määrittelee uudelleen kilpailusäännöt. Ja kuten ei puheenjohtaja, antakaa nyt vähän joustoa. Minä en nyt ai... Te itse sanoitte, että alle kaksi minuuttia. Il faudrait... Oui, ben, eh, If, if we've got some free time at the end... Voitteko sitten lopussa, jos meillä jää aikaa vielä, niin lopussa palaan teidän parinne. Jos haluatte puhua lyhyempää. Ehkä se on mahdollista. Katsotaan. Katsotaan, miten aikataulu menee. What, two sentences, okay. Puoli minuuttia, puoli minuuttia. Jos tästä katkaisette, niin tuntuu siltä, että olette ihan vihastunut minun. Niin, toistamisen on sanottu, että Euroopan unionin täytyy mm, pitää maailmanmarkkinoita viitekehyksenään, jotta nähdään, että ovatko yrityksemme määrävässä markkinasemassa. Ei katsotaan vaikka Kiinan rautateita, Ja halusin sanoa, koska te puhutte tässä jäsenvaltioiden vastuussa ja Ranskan presidentti puhui teollisuuspolitiikasta, joka ottaa käyttöön hiiliveron Euroopan rajoilla. Muistuttaako tämä jotain? Tämä löytyy meidän mietinnöstämme, se kuitenkin poistettiin sieltä. No minä päätän nyt sitten, minä päätän tähän puheenjohtaja keskeyttää. Ovatko jäsenvaltiot valmiita seuraamaan teitä, kun nämä välineet ovat edelleen puheenjohtaja puhuu päälle? Seuraavaksi edustaja Galler. Edustaminen on tärkeää. Sedevaliokunta. ilahtuneita, kun olemme siitä, että olette täällä. Previous occasions, commissioner. Kiitoksia tämän usein on aikaisemmin. Niin komissaari on tyytyväinen erinomaisesta työstänne puolustuksen alalta. Tähän mennessä olet saanut aikaan te, varapuheenjohtaja Katainen, ja Rova Mogherini ovat osoittaneet poliittista näkemystä ja tiedottaneet hyvin puolustusrahastosta. Lainsäädäntöehdotus on tehty tästä teollisuuspuolustusohjelmasta täällä parlamentissa. Kannamme oman vastuumme asiassa. Ja hyvät kollegat, on ollut loistoidea komissiota lisätä puolustus tutkimusta ja tämä, tämä ohjelma on pyydetty, että olisi enemmän tällaista yhteisrahoitusta ja enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken puolustuskysymyksessä. On myös tehty vuorovaikutusta tutkimuksen ja kehityksen välillä, että tartutaan relevantteihin julkisiin hankintoihin. Me tarvitsemme puolustusalan yhteistyötä, jotta saadaan parempi varustus. Esimerkiksi sotilaamme tarvitsevat eurooppalaista tarkkailu äh, drone-lennokkia. Sitten vielä yksi asia teille, komissaari. Olen huolissani siitä, että on sellaisia kollegoja, jotka kyseenalaistavat EUn toimivallan puolustuskysymyksiä erityisesti tässä ohjelmassa. Minä tuen teidän lähestymistapaamme, että on yksi 75 artikla oikeudessa perustana ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö EUlla olisi tässä toimivaltuutta. Mutta komissaari, mitä te haluatte lisätä tähän oikeuseen perustaan laajempaan? Viittaan 2,4 artiklaan SEUT-sopimuksessa puolustuskysymyksissä. Näin pystyisimme vastaamaan arvostelijoillemme ja saisimme suurempaa poliittista uskottavuutta ja legitiimitä tälle ohjelmalle. Jos luette tämän kohdan, miten voidaan toteuttaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa mukaan lukien se, että pikkuhiljaa aletaan laatimaan yhteistä puolustuspolitiikkaa. Sitten 2.5 kohtaa jollakin alueella Euroopalla, EUlla on toimivaltuuksia ryhtyä toimiin, joilla tuetaan, koordinoidaan ja täydennetään jäsenvaltioiden harjoittamaa toimintaa puolustus on kuluja mutta meillä on mahdollisuus tukea tätä ja tekisimmekin näin, jos lisäisimme tämän poliittisen pohjan 2,4 ja 1,75 tähän sitä pyytäisin. Kodik. Kiitoksia hyvä kollega. Edustaja Toija, varapuheenjohtaja. grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Käsittelen teollisuuspuolta, muut ovat käsitelleet jo muuta. Aluksi haluaisin kiittää komissaaria, koska vihdoin teollisuuspolitiikka on mukana komission painopistealueessa. Nyt kuitenkin on mullistettava kantoja entistä enemmän. En, ennen sanottiin, että teollisuuspolitiikka näkyy monilla eri aloilla. Nyt pitää sanoa, että teollisuuspolitiikan pitää olla johtavassa asemassa. Viittaan tässä kauppapolitiikkaan ja moniin muihin. Tätä kautta voimme päästä moniin tavoitteisiimme. Toiseksi, ensimmäinen tavoitteemme on, että tällä hetkellä puolustuspolitiikassamme on suuria toimijoita, jotka vievät meitä eteenpäin maailmanlaajuisessa kilpailussa. Se ei saa estää toimintaa. Aikaisemmin kilpailu oli vain EUn sisäistä, toisin kuin nyt. Ja sitten meillä on lisäksi koko joukko pieniä yrityksiä, joita pitää seurata. Arvoketju syntyy siitä, että nämä yritykset saadaan mukaan, ei pelkästään paikallisesti, vaan myös Euroopan tasolla ja maailman tasolla. Ei tätä helppoa ole toteuttaa, mutta PK-yritykset monissa maissa ovat teollisuuden talouden selkäranka. Tarvitsemme konkreettisia toimia, joilla voidaan tukea PK-yrityksiä, fast track-toimintaa ja muuta rahoitustukea. Ja erityisesti pitää panostaa näiden yritysten integraatioon. Tämä on ensimmäinen konkreettinen kysymys. Ja sitten toiseksi Meidän täytyy viedä eteenpäin digitaalista vallankumousta. Meidän täytyy olla tiivissä yhteydessä yritysten ja palveluiden kanssa, tuotantotalouden kanssa. Siis palvelut integroidaan muuhun. Ja näissä muutoksissa pitää muistaa myös koulutus. Se liittyy tähän tiiviisti. On maita, joissa on löydetty muodot yhdistää koulutus oikealla tavalla markkinoihin. Tarvitaan oikeanlaista yrityspolitiikkaa. Tämäkin liittyy koulutukseen. No, minulla olisi vielä muutakin sanottavaa, mutta päätän tähän vielä yksi asia, puheenjohtaja. Odotamme toimintaohjelmaa, joka todella on toimintaohjelma, jossa sanotaan, mitä pitää tehdä, minkälaisia konkreettisempia ja operatiivisempia tavoitteita meillä voi olla. Next speaker also represents... Seuraava puhuja on myös valiokunnasta. Kiitoksia siitä, että tulitte paikan päälle. Dziękuję bardzo, president. Ich komme von der Euro Kiitos puheenjohtaja. Tulen Euroopasta sosiaalidemokratiasta, joka puoltaa pooling ja sharing järjestelmää ja yhteistä toimintaa tällä alueella. Suhtaudun monin asioihin kuitenkin hyvin eri tavalla kuin mitä tässä on nyt ehdotettu. Meillä on suuri haaste siitä, että Euroopan talousarviota käytetään, mutta kansalliset valtiot voivat edelleen sopia itse kansallisesti vienistä. Olemme hyväksyneet EPssä mietinnön, joka koskisi vientiä. Ja ei voi olla niin, että parlamentin kantoja tässä sivuutetaan kokonaan. Ja toiseksi sanottiin, että jäsenvaltioiden pitäisi antaa rahaa ja sitten pitäisi toimia innovatiivisesti, mutta tässä ei viitata tähän pooling ja sharing kysymykseen lainkaan. Entä lähentyminen, konversio? Harjoitatteko te työssänne lähentymistä, konversiota tiettyjen yritysten osalta, jotka tuottavat vaikkapa panssarivaunuja. Tai sellaisia, jotka sitoutuvat hankkeeseen – Eli ollaanko tässä lähtemässä siihen, että katsotaan pooling ja sharing järjestelmä. Tässä parlamenttia ei katsota lainkaan, miksi tässä pitäisi antaa rahoituksen puolesta vapaat kädet, mutta sitten alistua tällaisille leikkauksille. Next speaker. Kiitoksia. Edustaja Geiger. Vielen Dank, Herr Präsident. Das trifft sich schön, weil ich kann genau... Kiitoksia. Tämäpä sopiikin hyvin. Voin jatkaa suoraan siitä, mitä Liisa sanoi. En tiedä, mitä tässä pitäisi nyt enemmän ihmetellä, kun kuulen komission ehdotuksesta. Ja myös kun kuuntelen tätä keskustelua valiokunnassa, tai useiden valiokuntien yhteistä keskustelua. Se, mitä rahaston osalta luvataan, useinhan budjetti on varsin rajallinen, mutta tässä luvataan vaikka mitä. 500 miljoonaa, sen löytäminen on nyt jo hankalaa. Ja Pytikhofer aivan oikein viittasi siihen, että muun muassa budjettivaliokunnassa tullaan tätä kyllä estämään. Ja Samoin se, miten täällä puhutaan tulevista rahoituskysymyksistä, on hämmästyttävää. Brexitin kautta me menetämme toiseksi suurimman nettomaksajan, enkä ole kuullut parlamentissa vielä yhtäkään ehdotusta siitä, että jokin valiokunta tai valtuuskunta toteaisi, että meillä on tällainen budjettikohta ja tästä voidaan rennosti nyt ottaa parisataa miljoonaa johonkin puolustuspolitiikkaan, voimme käyttää vähemmän sitten aluepolitiikkaan tai maatalouspolitiikkaan. Kun budjetista päätetään, parlamentti, neuvosto viittaa aina marginaaleihin ja siihen, että meillä pitää olla varoja myös ennakoimattomiin menoihin. No minä kuuntelin hyvin tarkkaan komissaari, kun Puhuitte jäsenvaltioiden odotuksista. Tietyissä asioissa minkäänlaista pidättävyyttä menojen suhteen ei ole. Toivottavasti seuraavan äh, monivuotisen rahoituskauden jälkeen varoja tähän ei lisätä. Ja olen huolestunut siitä, että suuri osa ohjelmasta tulee hallitusten välisen hallinnon kohteeksi ja että meitä ei oteta huomioon, kun hankkeita valitaan. Monet kollegat täällä varmasti toivovat parasta omille puolustusteollisuuksilleen. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraava puhuja. Edustaja Lösing. Myös sieltä valiokunnasta. Kiitos. Voin tukea sitä, mitä edelliset puhujat juuri sanoivat. Kansalaisten pitää saada avoimesti tietoa siitä, kuinka monta miljardia tässä on pelissä, mistä varat pitäisi ammentaa ja kuinka paljon rahoja sitten on myöhemmin käytettävissä muihin tarkoituksiin. Mutta tästä nyt en halua puhua. Olen todella hämilläni olen hämilläni siitä, miten tässä taivutellaan lakia. Tehdään se, mikä ei ole tehtävissä. Ja tällä logiikalla sitten puhutaan puolustuskapasiteetista, tulevaisuuden sotilaista ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tätä ehdotetaan juuri ITRE-valiokunnalle. Ja tässä kyllä kierretään tietorahoitussääntöjä. Tuomioistuin vuonna 2016 tuomitsi samankaltaisia tilanteita ja siteran. Kun katsotaan EU-lainsäädäntöä, jossa on kaksi eri komponenttia ja tavoitetta, ja toinen niistä on merkittävämpi ja toinen jää sivurooliin, niin silloin – tässä voidaan käyttää vain yhtä oikeusperustaa ja sitä, joka liittyy tähän määräävämpään komponenttiin. Turvallisuus ja puolustus ovat mielestäni tällaisia. Ja McAllister ja Fotiga olivat aikanaan samaa mieltä. Ja tässä pyrittiinkin siihen, että Sede ja AFET olisivat tässä vastuussa. Ja haluaisin sitä seuraavan kysymyksen. Voiko rahaston oikeus perusta tässä asiassa 14.6.2020 16. Voiko se olla tässä oikeusperustana? Ehkä te voitte vastata tähän. Uh, Kiitoksia. Varapuheenjohtaja Kohlicek. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuulin täällä sellaista, että vahvistamalla puolustusteollisuutta voimme suojata itseämme terrorismilta. No se nyt on ihan hölynpölyä, unohtakaa koko juttu. Lisäksi kuulin sen, että 175 erilaista asejärjestelmää käytössä EU-ssa. Niiden yhdenmukaistamiseksi emme tarvitse mitään erityistä juridista puitteistoa, vaan keskusteluita, neuvotteluita valmistajien välillä ja pk-yritysten tukeminen on myös aika hölmöä. Suuret yritykset Yhdysvalloissa työskentelevät puolustusalalla, jos haluavat auttaa teollisuutta, niin älkää poistako resursseja satelliinavigointijärjestelmistä tai verkkojen Eurooppa-välineestä. Säilyttäkää ne siellä, sillä sitä me tarvitsemme teollisuuden kehittämiseen. Etsikää resurssinne muualta, sillä jos päätätte ottaa pois näistä aiemmin mainituista ohjelmista, niin silloin myöskin vähennätte teollisuuden työpaikkoja. Ja sitten vielä pikkuasia. Jos on tarkoitus tehdä jotain vakavissaan teollisuuden nimiin, niin suunnitellaan uusi ohjelma uusien metallipohjaisten ja ei-metallipohjaisten, kuten myös elektroniikan ohjelmaksi, sillä kaikissa järjestelmissä, joita meillä on käytössä, meillä on maahan tuotua, ra, maahan tuotuja raaka-aineita. Mistä me niitä tuomme? Intiasta, Kiinasta, Yhdysvalloista ja niin poispäin. Ja tietysti nuo yritykset ja nuo maat vaikuttavat tähän ja niillä on paljon kokemusta tästä asiasta. Mrs. Ernst. Kiitoksia, edustaja Ernst. No kun no vaan. Tässä. Hienoa. Tämähän sopii. Tämä sopii edellisiin puheenvuoroihin ja suoraan sanottuna olen kyllä ymmärrän siitä, miten rennosti täällä nyt puhutaan siitä, mikä vielä muutama vuosi sitten oli aivan uskomatonta. Eli varustelu. Tällä ei tässä nyt vahvisteta mitä tahansa teollisuuden ala, vaan tässä ollaan e-, viemässä eteenpäin EU-varoin sotateollisuutta. Te otatte suoraan sanottuna varat verkkojen Euroopasta, ilmastonsuojelusta ja muista hankkeista, jotka olisivat järkeviä, juuri myös tutkimushankkeista. Eikä, ettekä ole sanonut sanakaan, tästä olen viha, vihainen, sanakaan siitä, miten Brexittiin suhtaudutaan. Jos katsotaan varoja, tiedämme, että menetetään suuria määriä varoja. Miten tätä halutaan kompensoida tai ylipäätään tehdä asialle? Mikä on tästä koituva lasku? Aiotteko leikata kohesiovaroja tai kenties maatalousvaroja, ympäristönsuojelun suunnattuja varoja? Tähän ei ole lainkaan vastattu millä voidaan oikeuttaa se, mitä tässä ehdotatte. Jos katsotaan Etelä-Eurooppaan, esimerkiksi teollisuuspolitiikkaa siellä vaaditaan vuosien ajan. Monessa Euroopan eteläisessä maassa purettiin teollisuutta EUn tuella. Nyt tarvitaan uutta infrastruktuuria ja kohdennettuja toimia, joilla voidaan parantaa ihmisten elämää ympäristötoimia, äh, erilaisia sosiaalipalveluita, jotta voimme ylipäätään puhua sosiaalisesta pilarista. Tämä todella kyllä shokeraa minua. Se, miten täällä niin huolettomasti puhutaan tästä aiheesta ja epäpätevästi komission suulla. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Näin puhujaluettelo on päästy loppuun. Ja nyt haluaisimme pyytää komissaria vastaamaan kysymyksiin ja esittämään kommenttinsa. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, kiitän teitä kovasti ajatuksistanne, kommenteistanne, kysymyksistänne. Yritän vastata ryhminnä mutta en ehkä tänään käsittele seuraavaa raho- rahoitusohjelmaa. Tässä hiukan testaamme tätä ohjelmaa. Nyt siis puhumme 500, 500 miljoonan ohjelmasta, koska joku täällä kysyi, kuinka monista minusta on kysynyt. Puhutaan noin 500 miljoonasta kahden vuoden ajalle vuosille 1920, mutta yritän tässä nyt vastata kykyni mukaan kysymyksen. Ensinnäkin, niin kuin Rova Grosset ihan oikein totesi, että tähän mennessä tämä asia on kuulunut päässä kansalliseen suvereniteettiin. Minun täytyy sanoa teille, että viimeisen kolmen vuoden aikana olen todellakin pannut merkille erityisesti neuvostossa huomattavan läpimurron. Nyt kaikki jäsenvaltiot kaikki 28 mukaan lukien UK kovasti puoltavat tätä ohjelmaa. Jopa yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeri joka kerta, kun olen osastut puolustusasian neuvostoon, niin tämä ministeri on ilmaissut tukensa ohjelmalle. Sitä tarvitaan. Kaikki ovat siis tämän takana. Ja luonnollisesti pitkän aikavälin tavoitteemme on strateginen itsenäisyys poistaa teknologinen kuilu, reagoida ulkoisiin ja sisäisiin uhkiin, mutta me huomasimme, kun keskustelimme teollisuuden alan edustajien kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa, niin huomasimmekin, että meidän täytyy alkaa Euroopan teollisuuden kilpailukyvystä. Luonnollisesti, niin kuin herra Bytikofer sanoi, oli yrityksiä parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken aiemminkin, mutta nyt ensimmäistä kertaa meillä on sellainen tilanne, missä meillä on täysi tuki tälle ajatukselle, idealle. Ja sitten tähän liittyy vielä meidän ajatuksemme. Todellakin ensimmäistä kertaa esittää summaa, ei nyt ihan mieltöntä summaa tietenkään, mutta eurooppalaista rahaa, jonka kautta testattaisiin, miten tämä toimii, koska ehkä tätä kautta voidaan kannustaa. Eihän tämä ole tämän, tällä alalla mikään iso rahasumma. Ei tällä tavalla mitään muutetta. Ja vastaan nyt kaikkiin kysymyksiin myös budjetista. Mutta se tätä kautta, ja olen varsin luot luottavainen tämän asian suhteen, kun olen keskustellut kaikkien sidosryhmien kanssa, jotka tässä äsken mainitsin. Olen siis luottavainen siitä, että 23 prosenttia näistä varoista tulee saamaan tällaisen läpimurtoefektin alalla. Minä todellakin uskon tähän. Niin kuin jotkut teistä sanoivat, tarvitaan ainakin kaksi jäsenvaltiota, ainakin kolme yritystä, jotka osallistuisivat projektiin hankkeen täytyy olla prioriteettien mukainen, jotka on määrätty jäsenvaltioiden toimesta ja projekti valitaan sitten määräenemmistöllä jäsenvaltioiden kesken. Tämän takia myös pienempien jäsenvaltioiden osallistuminen toivottavasti varmistuu. Joten me yritämme, minä yritän tässä vaiheessa toimia mahdollisimman käytännönläheisesti, mutta tietenkin on meillekin ollut vaikeita valintoja tehdä, mitä tulee talousarvioon. Mutta nyt voin kertoa teille, että olen hyvin luottavainen jälleen sen suhteen, että ne summat, joita on ehdotettu käytettäväksi, eivät vaikuta ohjelman hyvään täytäntöönpanoon. Jotkut teistä, herra Butikofer mainitsi joitakin ongelmia, joista olen vastuussa, Galileo ja Copernicus-ohjelmat. Oletteko te sitä mieltä, että voisin jotenkin vahingoittaa omia ohjelmia? Niin, no ei tietenkään, siksi on muutamia äh, budjettikohtia käyttövaroja marginaaleja. Tässä ei rikota 10 prosentin äh, käyttöastetta. On, näitä on viisi kohtaa, joissa yritimme kerätä varoja ja keskustelemme, tai minä keskustelin kollegoiden kanssa komissiossa. Ja luonnollisesti tämän budjetin rajat ovat hyvin tiedossa, mutta meidän pitää kuitenkin löytää ratkaisut näissä puitteissa. Ja minä toivon, että saadaan hyviä kompromisseja aikaan teidän kanssanne, koska todellakin olen sitä mieltä, että tämä on sen arvoista. Samoin kun ajatellaan puolustusteollisuuden teollisuus, taloudellista vaikutusta, niin sehän on valtava. Kyseessä on miljoonat työpaikat. Tämä on iso osa BKT joissakin jäsenvaltioissa. Todellakin pitkä arvoketju, joka ulottuu pienempiin yrityksiin saakka. Tällaisia asioita me pohdimme. Mitä sitten ehdotamme on tietenkin se, että rajoitetaan rahoitus vain EU-yrityksiin. Ja tässä haluamme käyttää kahta kriteeriä, siis sijaintikriteeri sama kuin valmistelussa toimissa ja infrastruktuuri resurssien täytyy sijaita EU-ssa. Sitten toinen asia, tehokas kontrolli. Omistajan täytyy olla 50 prosenttinen. Olen kuullut, että tämä omistajuuskriteeri on saanut paljon arvostelua, se on vaikea täytäntöönpanna, mutta siksi esitänkin teille pyynnön te, teidän tehtävänä on myös ehdottaa jotakin. En nyt väitä, että minulla on kristallipallo käsissäni ja kaikki ratkaisut pystyn esittämään, mutta me tarvitsemme mahdollisimman, mahdollisimman vaikutuksen. Pitää varmistaa, että pk ja pienemmät jäsenvaltiot voivat osallistua. En kovastikaan tai en puolella ollenkaan tällaista tätä maantieteellisen palautuksen käsitettä sitten puolaksi Ohjelman täytyy kattaa kaikki jäsenvaltiot, pienemmät ja suuremmat. Te mainitsitte keskikokoiset pörssiyritykset, mutta me puhumme keskikokoisista yrityksistä. Tällaiset yritykset Keski-Euroopassa ovat todella läsnä puolustusalalla. Takie przedsiębiorstwa są wpisane Program jest dla tych krajów i dla tych... Monia isoja yrityksiä, mutta keskenkokoisia kyllä on ja ohjelma todellakin soveltuu kaikille näille yrityksille ja näille jäsenvaltioille, mutta jäsenvaltioiden täytyy olla kiinnostuneita tästä ohjelmasta. Ja sama pätee yrityksin. Yritysten täytyy myös panostaa ja olla kiinnostuneita. Minä aion lähteä kiertueelle Euroopassa tapaamaan yrityksiä ja aion vierailla myös jäsenvaltiossa, ei, ei isoimmissa, vaan kaikissa niissä maissa, joilla on puolustusteollisuutta, puolustussektori, jotta voimme, he voivat kertoa kokemuksistaan ja tiedoistaan ja haluan varmistaa, että nämä yritykset saavat todella hyvä, hyvin tietoa saataville. Sama koskee keskikokoisia yrityksiä, niitä, jotka eivät ole vielä osallistuneet tämän tyyppisiin hankkeisiin aiemmin. Sitten muut kuin EU-yritykset. Tiet, esimerkiksi Ystävien kuningaskunnan yritykset, kaksi kysymystä taisi tulla tästä asiasta. Niin kuin minä sanoin, ohjelman anti on avointa. Yritykset, jotka toimivat EU-ssa toistaiseksi, yhdistyneen kuningaskunnan yritykset tietenkin voivat tästä hyötyä, mutta mikä tahansa muu riippuu sitten neuvotteluista. Ja Michel Barnier ja Davis Davisin neuvottelusta en tästä voi sanoa nyt yhtään enempää, vain sen, että monta kertaa iso britannian puolustusministeri on puhunut todella innokkaasti tämän ohjelman puolesta. Ensimmäistä kertaa 60 vuotta he olivat kovasti vastaan yhteistyötä puolustusalalla, mutta nyt puolust- puoltavat sitä yhteistyötä. Sitten horisontti 2020 ohjelma. Tässä tär- päätiedonannossa, kun puhutaan yritysohjelmasta, niin teimme aivan selväksi, että Euroopan puolustuksen tulevaisuuden tutkimusohjelma täytyy selkeästi erottaa FP9, erityisesti mitä tulee talousarvioon ja mitä tulee sääntöihin ja mitä tulee myös menettelytapaan. Joten toivon, että tässä on reagoitu myös parlamentin käymään keskustelun asiasta. Sitten Peskosta. Pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Niin, tehän tiedätte, meidän ohjelmamme on erillään Peskosta, mutta monia vetoomuksia pyyntöjä on tullut kuitenkin jäsenvaltiossa tällainen linkki tehtäisiin, mutta emme halunnut näin tehdä kuitenkaan. Mutta näin me vastaamme. Joissakin tietyissä tuotteissa, tietenkään kaikki PESCO-projektit eivät sovellu tähän ohjelmaan, esimerkiksi infrastruktuuri ei käy. Tässä on kyse vain teknologisesta hankkeesta, mutta sitten jälleen kun olemme konsultoineet jäsenvaltioita, niin päätimmekin lisätä yhteisrahoitusta 30 prosenttia. En tiedä, emme tiedä minkälaisia pysyvän rakenteellisen yhteistyön hankkeita tullaan ehdottamaan, mikä se PESCO-hankkeellisesta siis tulee, en puutu tähän, mutta PESCO on nyt perustettu ja tämä tuli esiin monta kertaa myös Puolan puolustusministeriön ministeriön puheissa jonkinlaisia yhteyksiä pitäisi tulla. Tämä on meidän ehdotuksemme. Sitten Sorry? The legal base. Ah, legal base. Very, but... Niin, oikeudellinen perusta halusin kyllä sinne jättää ihan loppuun. Ensin täytyy sanoa, että ymmärrän teidän näkemyksenne ja jaankin tämän näkemyksenne, mutta me analysoimme tätä lailliselta kannalta varsin perinpohjaisesti. Me olemme huolella tarkastelleet erilaisia oikeudellisia vaihtoehtoja. Nyt olemme hyvin luottavaisia sen suhteen, että tämä oikeuden perusta, jonka olemme valinneet 175 artikla, on vahva oikeuden perusta. Näin voidaan täyttää ohjelman tavoitteet. Ymmärrän kyllä, että tarvitsette tällaisen poliittisen pohjan myös. Joten nämä kaksi artiklaa, 2,4, 2,5, 2,5 Kun tutkimme niitä, ne eivät sinällään muodosta mitään oikeusta perustaa, eikä niitä siksi voida käyttää sellaisena, vaikkakin ne liittyvät artikla, 175 artiklaan. Joten nyt syvällisen juridisen analyysin jälkeen päätimme valita tämän 175 artiklan, jos on mahdollista. En tiedä, onko okay, I, I cannot commit on this for now. En voi sanoa tästä nyt, mutta otan siitä selvää jatkossa. pk jo käsittelin. Uh, what can I say? Uh, the last, maybe last two point. Vielä ehkä pari viimeistä kohtaa. Meidän täytyy luoda yhteistyötä tällä sektorilla. Tähän mennessä oli muutamia yrityksiä näin toimia, mutta nyt todellakin meillä on hyvä ajanjakso toimia juuri näin. Joten me yritämme toimia rajoitetun budjetin varassa. Ja niin kuin aikaisemmin jo sanoin kaksi vuotta sitten, kun aloitimme tämän kautemme, en todellakaan voinut uskoa silloin, tai en olisi voinut uskoa, että nyt kahdeksan, puolentoista vuoden ajan jälkeen olisi edistetty puolustuskysymyksiä näin paljon, mitä tulee yhteistyöhön tällä alalla. Joten me yritimme, niin kuin sanon sanon olla mahdollisimman pragmaattisia rajoitun budjetin kanssa. Sitten siirrytään tästä siirryttiin tähän voimavaraosuuteen, niin tätä me nyt sitten teille ehdotamme. Tietenkin olen, tulen suhtautumaan erittäin avoimesti teidän ehdotuksiinne, huomioihinne, mutta mielestäni tekin varmasti näette tämän asian hiukan niin kuin minä. Tämä on todellakin sellainen asia, jonka pitää alkaa vuoden 2019 alussa. Millein, jos ei, niin silloin tämä ehdotus ei enää päde eikä se ole niin kiinnostava jäsenvaltioiden silmissä. Haluan myös korostaa sitä, että Viron puheenjohtajakausi on oikeastaan sitoutunut siihen, että tämän vuoden marraskuussa tulee tällainen yleinen lähestymistapa, joten meidän pitää nyt saada neuvottelut liikkeelle mahdollisimman nopeasti ja voin luottaa teihin tässä ainoastaan ja haluan todellakin sanoa, että tuk- luotan teidän tukeenne. Sitten muutama kysymys teollisesta strategiasta. Ensinnä, herra Mateo, tiedättekin ehkä, että jaan näkemyksenne kilpailusäännöistä ja kilpailusääntöihin pitäisi liittyä globaali ulottuvuus, mutta tietenkin meidän pitää ottaa huomioon kaikkien sidosryhmien edut, kuluttajat, työpaikat ja olemme keskustelleet näistä asioista kuukausia jo komissiossa. Yritän muuttaa itse komission omaa lähestymistapaa, koska minä olen kyllä samaa mieltä tästä kilpailuasiasta. EUn hiilivero, esimerkiksi. Se on mahdollinen vaihtoehto, näin voidaan varmistaa yhtäläiset toimintamahdollisuudet teollisuudellemme globaaleilla markkinoilla. Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia ettemme puutu globaaliin, globaaleihin eh, yhteyksiin, viittaan vaikka kauppasuhteisiin Kiinan ja USA kanssa, mutta neuvottelut tästä jatkuvat komissiossa. Tiedän, että tämä etenee aika hitaasti, mutta nämä kaksi aihetta kyllä ovat vieläkin esillä ja niistä siis todellakin vielä neuvotellaan. Tähän mennessä olemme antaneet vain kolme tyyppisiä tukia. teollisuudelle, olen valmis tarkistamaan tätäkin asiaa. Tässä on minun vastaukseni. Voin vain vielä sanoa sen, että meillä on tällaisia uusia onko meillä uusia aloitteita kriittisistä raaka-aineista ja me tästä että voimme vähentää riippuvaisuuttamme Kiinan tuonnista ja muista kolmasta maista me keskustelemme myös tästä asiasta ta- taloudellisesta tutkimuspaketissamme. Näin, nämä asiat ovat kaikki esillä ja keskustelun alla komissiossa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komissaari tästä erittäin hyvästä ja syvällisestä keskustelusta. Kaikki kommentit otetaan huomioon tavalla tai toisella Euroopan komission toimesta. Ei ehkä kokonaan, koska se on mahdotonta, mutta jotkut niistä saattavat vaikuttaa Euroopan komission yleisasenteeseen Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin to- todeta, että näytetään huomioon myös jäsenvaltioissa. Kiitoksia, hyvät kollegat, kaikista teidän ehdotuksistanne sen suhteen, millä tavalla tätä ohjelmaa parannetaan. Aina hyvin tärkeää. Hyvät ystävät, olemme juuri päättämässä tämän illan kokoustamme. Kolme minuuttia vielä aikaa jäljellä. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Muita asioita ei ole. Näin tavataan 11.12.10. Kiitoksia ja hyvää yötä.